rouva Megan Secec ja sitten äh, Slingeberg. Ja saatte kumpikin äh, puheenvuoron noin kaksi minuuttia kukin. First, since we're in the Welsh uh, group. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset tästä alustuksesta. Me uskomme, että tuomioistuimen kertomus on ollut erittäin hyödyllinen. Se kattaa oikeastaan koko alueen ja kaikki asiat, joita on tarkoitus käsitellä. Tämä puhdas energia, joka on ollut komissiossa käsittelyssä, niin se on mennyt lainsäädäntömenettelyyn parlamentissa ja neuvostossa on päästy aina harppauksin eteenpäin ja me olemme huomanneet, että parlamentti haluaa lisätä tietyillä aloilla komission kunnianhimoista tasoa. Se on tietenkin hyvä asia ja me toivomme, että mahdollisimman nopeasti ja vakaalta pohjalta päästään eteenpäin ja saadaan tämä lainsäädäntötyö valmiiksi. Sillä tarkoituksena on puuttua kaikkiin asioihin, jotka asiakirjassakin mainitaan – ja tarkoituksena on tavoit- saavuttaa Pariisin tavoitteet. Pari keskeistä asiaa, jotka tulivat tässä esille. Ensinnäkin dataan ja mallintamiseen ja tieton saamiseen liittyen. Marraskuussa saadaan enemmän dataa tarjolla ja siihen liittyy myöskin jäsenvaltiokohtaisia faktoja, eli sieltä on luettavissa, miten he ovat päässeet eteenpäin tavoitteiden saavuttelun suhteen, joten suosittelisinkin teille tällaista kevyttä iltalukemista. Tietenkin me päivitämme jatkuvasti omia arviointejamme näihin tietoihin liittyen, esimerkiksi uusien teknologioiden kustannuksia, niihin liittyvää dataa on päivitetty. Ja sitten vielä ihan lyhyesti lopuksi hallintotapaan liittyen. Se on tietenkin erittäin mielenkiintoinen asia. Se kiinnostaa meitä kaikkia täällä salissa. Haluaisin mainita vain sen verran, että iltapäivällä, kuten yleensäkin, niin pääjohtajat, jotka vastaavat energiasta ja ilmastosta, niin tapaavat uudemman kerran yhteistyön tiivistämiseksi. Katsomme näitä kansallisia toimintaohjelmia, niiden merkitys on keskeinen ja meidän täytyy vain varmistaa, että kaikki toimijat, sidosryhmät ja varsinkin investoijat tietävät tasan tarkkaan, miten nämä suunnitelmat tulevien vuosien aikana kansallisella tasolla toimivat, jotta tavoitteisiin voidaan päästä. 18 sekuntia meni yli puheajan, mutta eiköhän tämä riitä. Kiitoksia, että olitte näin nopea. Sitten seuraavaksi Rova Slingenberg. Kiitos, oikein hyvää huomenta. Megan jo otti esille sellaisia asioita, joita minäkin olisin halunnut korostaa, joten puhun tässä jopa ehkä vähemmän kuin kaksi minuuttia. No, ilmasto puolelta. Äh, hienoa, että tällainen tarkastus on tehty ja tämä on tietysti tärkeää, kun ajatellaan näitä poliittisia prioriteetteja, <clears throat> joita Pariisin sopimukselle ja sen täytäntöönpanolle ja ilmastokysymyksille annettu. Tässä on tiettyjä haasteita havaittu omien arvioiden kautta. Me olemme samaa mieltä, kuten Megan sanoi, että on tärkeää kertoa näistä lainsäädäntökysymyksistä, jotka tällä hetkellä ovat täällä ja neuvostossa käynnissä ja myöskin ottaa tärkeät elementit esiin, jotka voivat inspiroida työn jatkumista me pidämme myöskin hyvänä sitä tosiasiaa, että tilintarkastustuomioistuin on ikään kuin jäsenvaltioissa tarkastellut tätä poliittista realiteettia, mitä pitäisi tehdä EU-tasolla, mikä on EUn toimivaltuus ilmastokysymyksissä ja missä on parempi sitten toimia kansallisella tasolla. Ja lopuksi sitten vielä viimeinen asia, pidämme hyvänä sitä, että tarkastajat ovat riippumattomia sidosryhmiä. Meillä on paljon sellaisia, eivätkä ne yleensä ole riippumattomia, heillä on omat intressinsä, mutta tässä Tämä raportti kyllä varmasti stimuloi keskustelua ilmasto- ja energiakysymyksistä. Sen voidaan havaita esteet, mutta myöskin mahdollisuudet ja se voi olla myöskin hyvä viestintäväline kansalaisten ja sidosryhmien suuntaan ja näin auttaa ymmär- sitä, että tämä asia ymmärretään paremmin, joten mielellämme tarkastelemme suosituksia yksityiskohtaisemmin ja viemme tätä asiaa eteenpäin. Paljon kiitoksia. Okay, uh... Selvä. Niin herra Java, haluatteko nyt todellakin vielä sanoa jotakin? Voitteko tehdä se minuutissa? Short as possible. No niin lyhyesti kuin mahdollista. Haluaisin kuitenkin kommentoida kuulemaani. Mielestäni tämä on teksti, joka ei kuulu vain tähän tavanomaiseen kertomusten käsittelyyn. Tämä on tällainen yleiskatsaus, joka koskettaa EUn perusasioita, eli ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Nyt keskustelemme energia- ja ilmastokysymyksistä ja niiden perusteista. Nämä ovat tiukkoja kädenvääntöt keskusteluja valiokuntatasolla ja nyt täytyy tietää todellakin, missä me ollaan menossa, kun ajatellaan tavoitteita. Ja kertomuksesta on luettavissa selvästi, että jos muutoksia ei todellakaan tapahdu, niin emme todellakaan voi päästä näihin tavoitteisiin, jotka liittyvät vuosiin 2030-2050, joten Tästä on keskusteltava tiukin otteen ja toivoisi laajempaa keskustelua jopa meidänkin valiokunnassamme, sillä nyt nähtävissä on siirtymä sen suhteen, että ei keskustella enää epäsanomukaisuuksista, vaan tulosperusteista budjetoinnista. Siihen meidän pitää keskittyä myöskin ilmastorahoituksen suhteen. Tämä on erittäin tärkeä asia EUlle. Keskustelut ovat käynnissä, joten nyt jos koskaan meidän on keskusteltava asiasta seikkaperäisesti. Kiitoksia edustaja Javor. Niin, työasiakirja jaetaan jäsenille ja tiedän, että herra Owen tekee useita raportteja tästä aiheesta, joten tähän palaamme sitten vielä myöhemmin. Ja sitten meillä on ehkä myöskin mahdollisuus käydä pidempi keskustelu aiheesta. Niin Schmidt ja Owen, teidän ei varmastikaan enää tarvitse tässä käyttää puheenvuoroa. Kiitokset esittelijälle ja herra Owenille esityksistä ja kiitoksia, että tulitte tänne vielä ennen ITREen menoa. Kiitoksia oikein paljon tästä. Meillä on tässä viisi kuusi minuuttia viivettä vain, mutta voimme nyt siirtyä kohtaan viisi esityslistalla. Kyseessä on työpaja. Vuoden 2020 jälkeinen tarkastusuudistus EU-ssa mahdoton tehtävä. No, siinä ehkäpä pitäisi olla kysymysmerkki tuon mahdollinen tehtävä tai mahdoton tehtävä jälkeen, aha, se on siis se on mahdollinen. Eli tässä tarvitaan keskustelua. Ja teillä, kollegat, on varmasti ohjelma siellä edessänne. Tässä on ensin tervetulo toivotus. Gresle ei ole paikalla täällä, joten puhun lyhyesti. Haluan toivottaa tervetulleeksi nyt kaikki tänne työpajaan. Ja tässä on tarkoitus saada aikaiseksi hyvä tasapaino siinä suhteessa, että voidaan varmistaa, että EU-varoja käytetään oikealla tavalla, mutta että varmistetaan niin ikään, että eh, ei liikaa aiheuteta taakan kasvua edunsaajille. Ja sitten tässä on tietysti myöskin eh, kaikki nämä kysymykset, mitkä liittyvät siihen, miten varat käytetään. Tämä on totta kai myöskin keskustelun aihe. Ja sitten tarkoituksena on helpottaa, yksinkertaista asioita mahdollisimman paljon. Meidän täytyy myöskin puhua tuollaisesta yhdestä tarkastuksesta tai menetelmästä sitten enemmän siirryttäisiin kohti riskiperusteista järjestelmää. Suuremmat tarkastukset, niihin liittyy enemmän riskejä. Me siis puhumme tästä hyvin paljon ja ehkäpä tämän kaltainen työpaja sitten hiukan valottaa tilannetta. Tässä lyhyesti se, minkä minä halusin sanoa ja nyt annan sitten puheenvuoron edustaja Novakoville, joka on esittelijä tässä aiheessa. Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tänä aamuna seminaariin, jossa käsitellään 2020 jälkeistä tilintarkastustoimintaa. Tänään kun kävelin parlamentin, mietin, mitä meidän pitää tehdä, jotta välttämättä että tästä tulee jälleen yksi kuuleminen, yksi seminaari jostain aiheesta. Koska olen nyt rehellisiä. Varsin useinhan täällä parlamentissa tapahtuu niin, että Tällaisia tapahtumia on valtavasti. Tietysti ne ovat kaikki tärkeitä eri aiheista eri yleisöryhmille, mutta tänään kun tulin tänne saliin, tuli mieleen yksi ajatus, olisi helppo kä- olisi hyvä löytää joku ajatus, jota on helppo toteuttaa, toteuttaa käytännössä. Ja hyvä asia ideoissa on, jos niitä on, ja minulla, nyt, ja minulla on sellainen, ja jaamme niitä keskenämme. Sitten lopulta päivän lopussa jokaisella on jotakin. Joten kun vaihdetaan ajatuksia, erityisesti nyt, se tulee mielestäni varsin hyvään ajankohtaan, koska varsin pian muutaman kuukauden kuluttua tullaan keskustelemaan seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, neuvotellaan seuraavasta asetuksesta, ja silloin sitten pitää ottaa huomioon tämä tilintarkastuspuoli myös, koska kyse ei ole vain budjettien räätälöinnistä ja siitä, että myönnetään tuolle tai tälle ohjelmalle määrärahoja. Ei se ole vielä koko kuva. Ja sitten me pystymme näkemään koko kuvan, jos panemme itsemme tavallaan edunsaajan kenkiin. He eivät vain toteuta hankkeita, vaan he, he, heihin kohdistuvat erilaiset tarkistukset, tilintarkastustyöt ja niin edelleen. Joten jotta voidaan tehdä heidän elämästään parempaa tässä mielessä ja kuitenkin varmistetaan, että EU-varoja käytetään jopa paremmalla tavalla, niin silloin meillä pitää olla johdonmukainen lähestymistapa. Ja tämä tapahtuu niin, että on täysimääräinen auditoinnin uudistaminen. Ja haluaisin tässä muistuttaa siitä, että en nyt yritä keksiä mitään nimeä tälle uudelle prosessille, mutta vaikka Single Audit Plus voisi olla hi, joku tällainen. Tämä tässä nyt tulee mieleen, kun ajattelin, minkä takia yksittäiset edunsaajat, tuensaajat täytyy tarkistaa samanaikaisesti hallintoviranomaisten, sertifiointiviranomaisten, auditointiviranomaisten, kansallisten Euroopan viranomaisten toimesta. Minulle on useissa yhteyksissä sanottu, että yksi tuen saaja vaikka liikennesektorilla – niin samanaikaisesti viisi eri tahoa tarkistaa tämän yhden ainoan hankkeen. Oletteko te sitä mieltä, että tämä edunsaaja voi toimia hyvin täytäntöön pannessaan projekteja saavuttaessaan asetetut tavoitteet vai vai keskittyykö hänen kapasiteetti siihen, että joutuu vastaamaan näiden viranomaisten kysymyksiin, tilintarkastustarkastajien ja asiantuntijoiden kysymyksiin? En nyt väitä täällä tietenkään sitä, sitä että pitäisi luopua auditoinnista ja tiukasta, vahvosta valvonnasta sen suhteen, miten EU-rahoja käytetään. Enpä tietenkään, vaan tarkoitan tällä sitä, että meidän pitää mahdollisimman fiksusti toimia vähemmällä määrällä resursseja. Näin tämä voisi tapahtua, jos siirrytään riskiperusteiseen valvontaan. Tarkoitan tällä sitä, että kun ajatellaan yhtä ohjelmakautta viisi vuotta, olen varma, että erityisesti ihmiset, jotka ovat hallinnoimassa ohjelmia komissiossa, aika hyvin tuntevat kaikki edunsaajat, jotka hakevat toista tai kolmatta kertaa perän jälkeen avustusta. Tällaisia on joukko. Jos on sellainen edunsaaja, joka, josta on voitu todistaa, että tai nähty, että virhe, virheitä välttämättä ole, mutta on kuitenkin väärinkäytetty lähes petoksenomaisesti näitä rahoja. Ehkä silloin tällainen edunsaaja rajan kohdalla on järkeä valvoa kaksi tai kolme tai useammankin kerran. Ja jos on todisteita siitä, että ei ole toimittu asianmukaisella tavalla EU-projektien kanssa, ehkä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota auditoinnissa tällaisiin tapauksiin. Ja jos sitten naapurin edunsaaja toimii moitteettomasti. Viides, kuudes, kymmenes projekti on meneillään jo. Kaikki sujunut hienosti, täytäntöön pantu, toteutettu sääntöjen mukaan, niin ehkä silloin olisi järkevää ajatella sellaista vaihtoehtoa, että kyseinen edunsaaja ansaitsee vähän kevyemmän regiimin. Tietenkin silti tiukka valvonta tässäkin tapauksessa. Jotkut tällaisista ajatuksista voivat kuulostaa ehkä liiankin vallankumouksellista. Mitä tulee talousarvioon, niin meidän yleensä pitää olla aika konservatiivisia. Olen sitä mieltä itsekin. Mutta ehkä minua inspiroi hiukan tämä viimeinen State of the Union puheenvuoro. Ehkä tarvitsin tällaista puheenvuoroa, vähän rohkeampia kannanottoja. Ja olen varma, että pari 30 vuotta sitten, kun joku ensimmäistä kertaa otti esille sellaisen ajatuksen, että olisi yhteinen valuutta EU-ssa, raha, eu, äh, olisi tällainen euroalue, yhteinen raha-alue. Enpä usko, että kaikki sitä sen hyväksyivät ensi kuulemalta. En nyt väitä, että pitää hypätä mihinkään johtopäätöksiin ja uusiin ideoihin ja alkaa niitä huomenna sitten toteuttaa käytännössä, mutta jotakin uutta tässä kyllä kaipaillaan. Joten jokainen pienikin määrä vähemmän petoksia, virheitä, turhia hankkeita, joita EU kuitenkin rahoittaa, niin se, se on ruokaa populisteille ja Euroopan vastaiselle retoriikalle. Tätä emme yhtään enempää tarvitse kyllä. Joten mahdollisuuksiemme rajoissa meidän pitää yhdistää voimamme nähdäksemme, miten voimme yksinkertaistaa, miten voimme saada tämän homman paremmin toimimaan, koska varmasti parannukselle löytyy tilaa. Ja tässä haluaisin onnetella Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja herra Oslasen edustaja täällä tänään viimeisestä vuosikertomuksesta, jonka tuomioistuin esitti, koska tähän mennessä, vaikka ei mitenkään väitä, että olen lukenut kaikki kertomukset viimeistä kymmeneltä vuodelta, mutta kuitenkin tämä kertomus oli paljon analyyttisempaa työtä. Ei ollut vain lukuja lueteltu. Sanottiin vaikka, että olemme tarkastaneet 500 hanketta ja niiden 500 joukossa 20 toimi paremmin ja viidessä oli petoksia ja 15 virheitä ja niin edelleen, ja puoli miljardia tarkistettu ja 97 prosenttia puolesta miljardista oli täytäntöön pantu lain mukaisesti kyllä, mutta syy näille projekteille, että ne yleensä ovat, ovat olemassa, miksi näitä varoja tähän käytetään, ei syy ole siinä, että ne käytetään sääntöjen mukaisesti. Syy tälle on saavuttaa joku tulos, tavoite, ja tähän tavoitteeseen pitäisi liittyä kaksi pääelementtiä. Ensinnäkin jäsenvaltioista pitää tulla vauraampia ja ihmisten elämästä parempaa. Jos yksi näistä puolista puuttuu, silloin projekti on turha, vaikka se olisi kuinka sääntöjen mukainen lain mukainen. Tätä yritän sanoa tällä. Olen varma, että puhujien joukossa voitte nähdä heidän taustoistaan tietoa. Minulla on valtavia odotuksia teidän suhteenne, koska poliittinen puoli on oma puolensa, mutta asiantuntijapuoli on myös tärkeä. Pitää kertoa, miten pitkälle näillä ajatuksilla päästään, kuinka nopeasti pystymme toimimaan ja kuinka monet näistä ajatuksista ovat hyviä, kuinka monet eivät, koska olen varma, että tällainenkin suhde jostain löytyy. En halua nyt käyttää liikaa teidän aikaanne haluan antaa puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Lähdetään liikkeelle Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edustajasta herra Lazaru. Usein teistä, useimmat teistä varmasti tuntevatkin hänet hänen erityiskertomuksistaan ja hän on tehnyt myös paljon työtä vuosikertomusten kohdalla. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia kollega Novakov Kollega von, arvoisat esittelijät, hyvät edustajat. Tämä seminaari on erinomainen mahdollisuus meille kaikille vaihtaa ajatuksia lainsäädäntötyön keskeisten toimijoiden kanssa. Kollega von ja kollega Novakov, tämä seminaari lisää tähän jatkumoon uuden keskustelun niihin parlamenttien välisiin keskusteluihin. Kuten on sanottu, kansallisten parlamenttien rooli tässä työssä on keskeinen. Vaikkakin komissio onkin loppujen lopuksi vastuussa työstä, niin jäsenvaltioiden tarkastajien maatalous- ja kohesiopolitiikan puolella ovat keskeisellä sijalla silloin, kun yritetään toimia vakuuttavalla tavalla. Sitten kun ajatellaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa ja tämänhetkistä tilannetta ja mitä ongelmia on olemassa, niin ne pitää pitää kirkkaana mielessä mahdollisuuksia on kylläkin jo tarjoutumassa sisäisten tarkastusten uudistamiseksi. Me olemme hyväksyneet jo vuoden 2018-2020 strategian. Tarkoituksena on varmistaa, että laillisuus- ja säännönmukaisuusperiaatetta vahvistetaan. Me haluamme käyttää tarkastustietoja hyväksi edellyttäen, että nämä tiedot ovat paikkaansa pitäviä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän täytyy saada luottamus osaksemme. Luottamusta ei saa itselleen ehdoita. Sääntöjä täytyy noudattaa. Yhtä lailla pitää tarjota myöskin vastinetta rahoille ja voi vakuuttaa kaikille tässä valiokunnassa ja kollega Sarvamaalle, että mitä tulee maantieteelliseen dataan, niin sitä emme ole unohtaneet laisinkaan. Jos varoja käytetään hyvin, niin silloin me ja komissio voimme tarjota näitä tarvittavia tietoja. Olen vastuussa vuosikertomuksesta ja voin sanoa, että tällä hetkellä olemme kyllä menossa ihan oikeaan suuntaan, kun ajatellaan pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Mitä sitten tarvitaan vuoden 2020 jälkeen, niin sen suhteen olen samaa mieltä tämän otsakkeen suhteen, että kyllä tämä tehtävä on mahdollinen. Me emme tarvitse mitään vallankumousta, vaan me tarvitsemme ö, aimoharppauksia ja mitä ne voisivat olla. Saanen palata vuoden 2017 hallintokertomukseemme. Komission pitäisi kertoa omista arvioinneista koskien toimia, säännönmukaisuutta ja tuloksellisuutta yhdessä tilivelvollisuuskertomuksessa – Tällainen paketti voisi luoda pohjan edellyttäen, että se esitetään meille riittävän ajoissa, jotta me voimme siihen paneutua ja selvittää sen johdonmukaisuuden. Kaikki pitäisi perustua menojen järkevän tarkastelun, jotta komissiolle voidaan antaa luotettavaa tietoa virhetasosta, niin meidän täytyy todellakin tarkistaa miten eri viranomaistahot ovat toimineet. Me olemme tästä jo kertoneet aikaisemmin, eli vuonna 2015 kertomuksessamme. Jos katsotaan nykylainsäädäntöä, niin se tarjoaa kyllä toimintamahdollisuudet, mutta jos katsotaan viimeisintä tarkastusviranomaiskertomustamme, niin me olemme ta- tunnustan, tunnistaneet ö, aloja, joilla pitäisi päästä parempaan tilanteeseen. Mitä tulee vuoden 2017 tarkistukseen, niin me tietenkin katsomme, millä tavalla kohesiopolitiikan saralla järjestelmä on käytetty. Meillä täytyy olla riittävästi aikaa käytettävissä tarkastusta varten, ja tämä tarkoittaa sitä, että tarkastuskertomusten pitää olla aikaisemmin käytettävissä. Järjestelmä on tällä hetkellä äh, viivästynyt, koska tarkastuskertomukset tulevat liian myöhäisessä vaiheessa, ja se taas ö, vaatii lisäselvitysaikaa. No mitä tämä tarkoittaa sitten vuoden 2020 jälkeistä aikaa? Minä keskityn nyt lähinnä toiminnan lainsäädännölliseen puoleen. Mitä tulee tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, niin siellä pitäisi kertoa, että komis- antaa selkeät suuntaviivat sille, että komissio ja viranomaistahot voivat toimia vaatimusten mukaisesti ja että dokumentaatiotyö voisi olla tyydyttävä. Aikaisemmissa kertomuksissa olemme ilmoittaneet, että nyt tarjoutuu mahdollisuus johdonmukaistaa työtämme sillä tavalla, että huomioidaan parlamentin ja komission toimiajat. Tarkoituksena on varmistaa myöskin riittävä riittävä joustavuus. Varanhoitoasetus tarjoaa tähän riittävät mahdollisuudet. Varanhoitoasetusta ollaan muuttamassa ja mikäli meidän huomiomme ei huomioida vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, niin muistuttaisin teitä kertomuksesta koskien yhtenäistä tarkastusmallia ja muita, jotka liittyvät juuri muun muassa YMP-menoihin. Arvoisat edustajat, Meillä on nyt tarjolla mahdollisuus, lähtökohdat ovat hyvät, päästä Aimo Harppauksen eteenpäin, hyviä käytänteitä noudattamalla ja että aikataulun mukaisesti tuloksia saavutetaan. Se tavoitteena on toimivan järjestelmän aikaan saaminen, jotta komissio voi sitten arvioida säännönmukaisuutta ja näin me voimme kertoa mitä me olemme mieltä järjestelmän luotettavuus, luotettavuudesta. Ja olen yhtä lailla kollega Novakovin kanssa huolissani siitä, ettei asiaa vain käsitellä aina uudestaan ja uudestaan kaiken maailman seminaareissa. Me olemme siis kollega Novakov aivan samaa mieltä ja voin vakuuttaa teille ja kaikille muille, että tuo tilintarkastustuomioistuin muistaa tämän kyllä jatkuvasti ja toi, haluaisin kiittää myöskin edustaja Novakovia näistä rohkaisevista kommenteista koskien vuoden 2016 vuosikertomustamme. Ja kiitokset myöskin valiokunnalle ja Euroopan parlamentille siitä, että olette huomioineet meidän vuoden 2016 vuosikertomuksemme. Ja voin vakuuttaa teille, että teemme kaikkemme, jotta jotta jatkossa saamme työstettyä vieläkin parempia vuosikertomuksia. Oikein paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia tästä johdannosta tähän aiheeseen. Kiitoksia. Me jatkamme sitten komission parissa. Herra Valbroko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta herra Lasaru ja muut. Komissio on hyvin mielellään tullut tänne paikan päälle ja haluaa kertoa hiukan tarkemmin ehdotuksen, ehdotuksen tärkeimmistä elementeistä, jota siis ehdotettiin syyskuussa 2016. Ja tämä, tässä pyritään antamaan hyvä pohja tälle yhdelle tarkastus lähestymistavalle. Tarkoituksemme on helpottaa hallinnollista taakkaa, niin kuin edustaja Novakov sanoi, koska me haluamme, että edunsaajat voivat keskittyä sitten työhönsä paikan päällä, mutta olemme myöskin tietoisia siitä, että on olemassa riskejä, joita tähän liittyy, taloudellisia riskejä. Eli emme halua, että tässä heikennetään moitteetonta varainhoitoa liikaa. Niin kuin tässä on jo todettu, tämä monitasoinen tarkastusjärjestelmä on ollut yksi suurimmista huolenaiheista äh, sidosryhmien parissa, kun 2016 keväällä pidimme tästä kuulemisen ja tämä liittyy siihen, mitä esittelijä sanoi. Mutta tässä on erilaisia esimerkkejä siitä, miten sama tilitarkastaja tarkasti eri asioita. Ja tämä meidän pitäisi todellakin ottaa tässä käsittelyyn. Miten me nyt tässä ehdotamme, että edettäisiin, eli luottaisimme enemmän eri proseduureihin, joita kumppaneilla on, kun nämä on myönteisellä tavalla saatu arvioitua. Ehdotuksemme ei ole siinä mielessä sokea, että luottaisimme tarkastuksiin, joita on suorittanut sellainen järjestö, jota me tunne, vaan tämä on linkitetty eh, tällaiseen etukäteisarviointiin, tai siihen tietoon, mitä me olemme saaneet kansallisilta viranomaisilta eri osa-alueilta. Haluaisin korostaa tätä hyvin vahvasti ja mm, elementtejä tästä lähestymistavasta on ollut jo tässä varanhoitoasetuksessa, eli että on voitu luottaa toisen tarkastajan arviointiin. Ja me nyt ikään kuin yleistämme tämän pyrimme hoitamaan tämän monilla eri tasoilla, niin kuin kollegat tässä tulevat kertomaan, ja sitten tietysti myöskin viittamme näihin alakohtaisiin sääntöihin, koska ne täydentävät tätä hiukan enemmän. Nyt katsomme hiukan tarkemmin tätä ehdotusta. Me olemme ehdottaneet tätä varainhoitoasetuksen uudistamisen yhteydessä, ja tämä on ikään kuin ristiin tarkastus. No mitkä ovat nämä ehdot, joita nyt tarvitaan, jotta komissio voi käyttää käyttää tätä tarkastusta pohjana omalle varmistukselleen. No, tämän pitäisi tapahtua kansallisten standardien mukaisesti ja tämä pitäisi tapahtua riippumattomien tarkastajien taholta. Se pitäisi tarjota, siis, siis siinä pitäisi myöskin, sillä pitäisi kattaa unionin osuus ja varojen käyttö. Eli nämä ovat ne ehdot, jotka täytyy täyttää – jotta tämä ristintarkastus on mahdollista. Ja me olemme ehdottaneet tekstiä, joka on melko vahva. Me haluamme, että tämä on velvollisuus. Emme halua, että tämä on asia, joka tehdään kerran ja sitten toista ei sitä enää tehtäisi. Ja haluan myöskin tehdä selväksi sen, että jos on syitä olla huolissaan – erityisistä kumppaneista, koska meillä on myöskin sääntöjen vastaisuuksia ja petostapauksia. Niin e, emme ehdota tätä. Siis me haluamme saada aikaiseksi tähän kehykseen, kehyksen. Haluaisin tässä korostaa myöskin muita elementtejä. Me me haluamme, että tämä on yleinen järjestelmä, jota voidaan soveltaa myöskin kansallisten viranomaisten kohdalla tai kansainvälisten järjestöjen kohdalla. Emmekä ole viitanneet erityiseen määrään tai summaan, koska mielestämme tässä nyt tässä on se, että me luotamme täytäntöönpanevan kumppaniin, siihen tietoon ja myönteiseen kokemukseen, mikä meillä on. Joten tässä nyt ei tarvita mitään kynnystä, siinä ei ole järkeä, koska silloin ei luoteta tähän kumppaniin. Ja joko se on mahdollista, koska riskiä voidaan valvoa, tai sitten se ei ole mahdollista, koska riski on liian korkea emmekä olemme ottaneet mitään politiikan aloja tästä ehdotuksesta poistamaan horisontaalinen. Tämä on osa, osa joka koskettaa kaikkia hallinnon tasoja. Kuten totesin, tämä linkittyy hyvin vahvasti tähän luottamukseen ja myöskin tuohon rahoituskumppanuuteen, jota me olemme solmineet eri järjestöjen kanssa, kun olemme arvioineet myönteisellä tavalla heidän tarkastuksensa ja järjestelmän toimivuuden. Eli otanpa tässä nyt esimerkin. Me annamme rahoitusta kansainväliselle järjestölle, joka sitten antaa tämän kansalaisjärjestölle Ja tässä tämänhetkisessä tilanteessa voi olla viisi, jopa viisi tilintarkastusta komission, kansainvälisen järjestön, tai jonkin toisen varojenantajan tai kautta. Ja sitten tässä on kaksi muutakin tarkastusta vielä, ja tämä tekee edun saajan elämästä kyllä hyvin vaikeaa. Tätä ei tarvita, eikä mielestäni tämä ole myöskään järkevää julkisen varan käyttöä. Tulevaisuudessa tällaisessa tila- tilanteessa me ehdotamme, että on ainoastaan yksi tarkastus ja että se tapahtuu ikään kuin tämän luottamuksen kautta. Eli tässä pyritään nyt tämä rakentamaan luottamuksen kautta ja tässä tämä tapahtuu eri sääntöjen kautta. Ja nyt haluaisin ottaa erään ajatuksen esille, josta herra Lasaruukin puhui ja myöskin esittelijä. Se, mikä nyt on tärkeää tässä kohtaa, on se, että meillä on vuoropuhelua, vuoropuhelua näiden tilitarkastajien kesken. Ja täällä myöskin vedottiin tähän suuntaan, että me tarvitsemme luottamusta täytäntöön panevien kumppanien välillä. Me tarvitsemme tätä kaikilla tasoilla, alueellisella, kansallisella, komission ja tilintarkastustuomioistuimen tasolla, koska tämän vuoropuhelun kautta me voimme välttää sen, että loppujen lopuksi tässä nyt sitten kanta olisi erilainen ja tämä aiheuttaisi sitten epävarmuutta koko kentällä. Joten mielelläni kuulisin millaisia mahdollisuuksia tässä nyt sitten nähdään. Sitten eräs hyvä suositus, jonka teki korkean tason työryhmä, Euroopan rakennerahastojen yksinkertaistamisryhmä, siis parlamentti oli myöskin edustettuna siellä. Edustaja Odi oli siellä jäsenenä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Tässä puhutaan luottamuksen lisäämisestä mm, valvojien ja valvottavien välillä. Tässä puhutaan, että keskitytään enemmän ennaltaehkäiseviin toimiin kuin valvontaan ja että voidaan varmistaa suhteellisuus ja voidaan myöskin enemmän luottaa kansallisiin järjestelmiin. Tämä ei auta ainoastaan edunsaajia, vaan, mm, vaan tässä myöskin sitten virheiden määrä ja hallinnollinen taakka vähenee – Tämä on mielestäni tapa edetä tässä. Ja haluaisin ottaa kolme perusperiaatetta esille, jotka ovat ikään kuin kehuksena tässä. Oikeudellinen varmuus on hyvin tärkeä edunsaajille ja myöskin tarkastajille. Sitten suhteellisuus, se on pohja tälle konseptille. Ja sitten se, että pyritään yksinkertaistamaan edunsaajille tätä ja kuitenkin keskitytään ennaltaehkäisiin toimiin, jotta voidaan paremmin arvioida sitten myöskin tulokset paikalla. No sitten lopuksi vielä tämä on seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen hiukan pohdittavaa. Tässä me haluamme, että tämä vaikuttaa sitten myöskin ristiin tähän valvontaan, niin haluaisin lyhyesti selittää nyt hiukan, miten tässä edetään. Eli tässä katsotaan nyt näitä virheitä ja katsotaan, että miten yritetään sitten tämä asia hoitaa. Me haluamme eri riskioptimoituja järjestelmiä, eli meidän täytyy keskittyä tähän valvontaan riskialueella. Haluamme yksinkertaistaa toimintamekanismeja koska tämä kompleksisuus on ongelma, emmekä usko, että arvo ja volyymi nyt tässä tarvitsisivat eri lähestymistavan. Tämä helpottaisi tilannetta koko tässä järjestelmässä. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia sitten äh, Agri-pääosastolta Rova Borchman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minun johdannossani tiedän, että te halusitte puhua tänään tilintarkastuksesta, mutta tänään me puhummekin varmistuksesta ja tilintarkastusta, koska tehtävämme ei ole tehdä tilintarkastuksia, vaan saada tällainen varmistusasiasta. Tämän takia on varmistusmalli, joka meillä on DG Agria varten, alkaa ei tilintarkastajista, vaan maksuvirastoista, joita meillä on. Me siirrymme sitten heidän valvontansa ja sitten vasta nämä auditoidaan sertifiointiin tahojen toimesta ja lopulta vielä komissiosta ja tilintarkastustuomioistuimesta. Joten itse asiassa meillä on yksi varmistusmalli kahdelle rahastolle ja itse asiassa tämä tarkoittaa yhtä hallinto- yhtä tarkastuskontrollijärjestelmää kahdelle rahastolle, koska niillä on samat edunsaajat, joten itse asiassa me olemme yrittäneet koko ajan todeta, että edunsaajat yhdessä maatalouspolitiikassa pitäisi olla yksi tällainen tulopiste ja sitten myös hallinto ja yhteinen valvontajärjestelmä on sama. Palaan ehkä tähän myöhemmin näin tällä, tämänhetkinen varmistus saadaan aikaan. Yritän käydä tätä nopeasti läpi. Tässä on paljon kuvia, mutta ehkä voitte tarkastella niitä jälkikäteenkin. Itse asiassa, mitä tulee näihin maksuvirastoihin, niillä on akkreditaatiokriteerit, jotka ovat varsin selkeät. Meillä on kahdeksanvuotinen akkreditointi. Tämä alkoi vuonna 1995, joten meidän joka kerta uuden ohjelman alkaessa alkaa akkreditoimaan näitä edunsaajia. Sitten meidän pitää vain tehdä, jos rakenne muuttuu tai on uusi suunnitelmajärjestelmä, ja silloin vastuuviranomaisten pitää tarkastella, tarvitaanko jonkinlainen uusi akkreditointi, mutta periaatteessa ne, he ovat jo olemassa, tekevät työtään, ja akkreditaatiokriteeri perustuu kansainvälisiin kosos-standardeihin. Tässä on myös kiva kuva, joka oikeastaan näyttää teille, että tässä mukana on kaikki sisäistä, sisällöstä valvontatoimet, informaatio, viestintä, seuranta. Siis perustasomme ovat nämä maksuvirastot, ei lähdetä liikkeelle auditoinnista. Sitten sen lisäksi nämä ovat kreditoituja maksutoimistoja, ne ovat vastuussa myös hallinto- ja valvontajärjestelmistä ja pää, vaatimuksemme on 100 prosenttiset hallinnolliset tarkistukset ja vain 5 prosenttia paikan päällä tapahtuvista tarkistuksista. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki viljelijät esimerkiksi eh, joutuvat tarkistuksen kohteeksi, koska vain 5 prosenttia on kyse. Sitten on tämä hal- hallintajärjestelmä, joka soveltuu sekä varoihin, molempiin rahastoihin ja se toimii hyvin. Palaan siihen kohteen. Tietenkin me käytämme uutta teknologiaa myös näissä kontrolloissa, joten kaikki kontrollit tapahtuvat paikan päällä. Se ei, siis usein tapa, tämä tapahtuu etenä, emme aina mene tiloille paikan päälle. Näin tämä toiminta on kehittynyt, jotta voidaan helpottaa hiukan tätä taakkaa edunsaajien kohdalla. Sitten toinen kerros, sertifiointitahot vuodesta 2015, ne ovat myös antaneet va- varmistuksen sääntöjen mukaisuudesta ja laillisuudesta. Tämä on todellakin parannut me Nyt voimme luottaa niihin 60 prosenttin kohdalla ja ajaksissa ja, ja maataloustukirahastossa. Meillä on myös erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimesta, jossa olemme jo parantaneet suuntaviivat, jotka perustuvat uusiin kokemuksiin kahden vuoden ajalta, joten sertifiointielimet ovat kulmakivi, tärkeä osa ja osa yhtenäistä tilintarkastusta Pitää vielä sanoa, että sertifiointitahot auditoivat vain niitä edunsaajia, jotka jo on tarkistettu maksuvirastossa. Tarkoituksena ei ole, että he menevät etsimään uusia virhetasoja tai käyvät muissa paikoissa, vaan tarkistavat vain, että maksuvirastot ovat, ovat kunnolla tehneet työnsä. Näin olemme rakentaneet, rakentaneet, tämän, rakentaneet tämän järjestelmän. On 59 sertifiointielintä tällä hetkellä, jos teitä kiinnostaa tällainen fakta. Sitten henkilöstön on niin sanonut, että meidän että e, teidän on oikeastaan ja parlamentti on vihoviimeinen vartija asiassa, mutta DG Agri-komission kannalta katsottuna, niin me seuraamme, valvomme yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen budjettia komissiossa. Me luotamme yhtenäiseen tilintarkastukseen, lopetamme auditoitimme maksuvirastojen tarkastamme vain uudestaan näitä sertifiointitahoja, jotta saadaan tämä pyramidi kuva ja vähennetään näin taakkaa pyramidin alaosista. Meillä on riskiperusteinen ohjelma itsellämme. Sitten tietenkin tämä korjaava kapasiteetti, tämä näkyy vuosittaisissa toimintakertomuksissa, me teemme työtä varaukseen pohjalta. Tässä tämä koko pyramidi rakennetyö. Ehkä vielä esitellä, kyllä, tämä tarkoittaa sitä, että jotkut viljat hyvin harvat, mutta kaikkialla kuitenkin jossain käydään neljä kertaa vuodessa, koska kun on tällainen pyramidi, jokainen taso luottaa alempaan tasoon, joten suuren enemmistön kohdalla kahdesta miljoonasta edunsaajasta tämä tarkoittaa sitä, että emme suinkaan käy heidän luona enempää kuin kerran, muuten maksuvirasto hoitaa nämä sitten ja, ja muut sertifiointitahot. Tilintarkastustuomioistuin myös maatalouden kohdalla käy vähemmän paikan päällä, jos voidaan luottaa työhön, jota komissio ja sertifiointi viranomaiset ovat tehneet aiemmin. Niin päätuloksista sitten. Tämä on myös tärkeää ajatellen tämänhetkistä varmistusmallia. Kun halutaan puhua uudistuksista, täytyy myös kysyä, toimiiko se. Me uskomme, että meillä on varsin vahva rakenne, hallintorakenne, me olemme maksaneet rahat, joten suorat tuet, niin kuin täällä on sanottu, tai todettiin pari viikkoa sitten, nyt ensimmäisenä uudistus maksettiin 98 prosenttia suorista tuista, ja maa, maa, se, olemme maksaneet jo 18,23 prosenttia. Meillä on va- vakuus oikeastaan koko YMP-budjetista 97,5 prosenttia ja tuomioista on samaa mieltä, että virhetaso on vain 2,5 prosenttia YMP-maksuissa, jos katsotte vuosikertomuksiamme. Ja sitten myönteinen tarkastuslausuma myös annettiin, tämä koskee suoria tukia, mutta oikeastaan koko maatalouden tukirahasto oli myönteisellä myönteistä. Sitten maaseudun kehitys se on alle 5 prosenttia sekin, ei vielä tarpeeksi hyvä kuitenkaan. Ja niin kuin pääjohtaja sanoi, vuotoisessa toimintakertomuksessa tämä, tässä voidaan mennä vieläkin paljon alemmas tämän, tällä vaalikaudella. Joten itse asiassa olemme sitä mieltä, että meillä on tällainen varmistusmalli, joka toimii ja varmistaa hyvän hallinnon. Me olemme jo sulkeneet suurin osa, 68 ohjelmaa ja näistä 99,1 prosenttia liittyi maaseuturahastoon, joten tuloksia saadaan ja toimitaan viljelijöiden hyväksi. Tässä pyytäisin tätä katsomaan myöhemmin näitä taulukoita. Haluan vain Täällä on pieni tämä asteriksi. Tämä pitäisi olla 4,16 prosenttia DG Agrissa 2015, koska tämä virhetaso sisälsi ennakkorahoitun 15 prosenttia 4,99 oli, ja nyt se on 3,9 prosenttia. Voitte vertailla näitä lukuja tässä. Maaseuturahaston virhetaso on vähentynyt ja myös toisessa rahastossa virheet ovat vähentyneet kokonaisuudessaan. Esitän nyt lyhyesti näitä taulukkoja, koska näin näette, että mitä tulee tähän kehitykseen, trendiin, varauksia on ollut enemmän suurien tukien kohdalla. Virhetaso nousi, koska ensimmäisenä uudistusvuotena, kun oltiin vielä olennaisuuden alapuolella ja maaseudun kehityksen kohdalla varauksien määrä laski. Tässä näette, että parannusta on tapahtunut jos on tällainen hyvä järjestelmä, ja jotenkin katsomme myös eh, tulevaisuuteen, miksi sitten pitäisi enää mitään tehdä tai muuttaa? Tietenkin yksi kysymys liittyy kustannukset hallinnossa ja valvonnassa. On kuin tällainen kontrollitaakka koko järjestelmää ajatellen, se maksaa. Ja tässä vastauksenamme tähän mennessä on ollut, että ei se johdu siitä, että meillä on monimutkainen kontrollirakennelma, eikä voi vain lieventää valvontataakkaa vähentämällä valvontaa, koska silloin äh, tässä luottamustaso kärsii. 97 prosenttia menoista liittyy tähän, niin kuin sanoin. Mutta syy on se, että meillä on hyvin kohdennut yks, yksityiskohtaiset tukikelpoisuusehdot maatalouspolitiikassa, koska haluamme saavuttaa tietyt tavoitteet, olemme te- asettaneet tietyt säännöt, ja kun on tietyt säännöt, silloin tarvitaan myös tietyt vastaavat kontrollit ja yksityiskohtaiset sellaiset. Joten monimutkaisessa juridisessa puitteistossa tulee vaikeaksi äh, alkaa lieventää näitä valvontatoimia. Tietenkin olemme tehneet mitä voineet, yksinkertaistaneet, käyttäneet uutta teknologiaa, Entäs sitten, minkälaisia ajatuksia voitaisiin esittää tulevaisuuden varalta esittelejä joitakin esitti. Olemme panneet tähän muutaman kysymysmerkin, mutta oikeastaan, niin kuin sanoin, uskomme, että voimme vain vähentää valvontaa, jos voimme vähentää myös vaatimuksia, koska tällä hetkellä meidän arviointimme mukaisesti tarvitsemme tällaista kontrollointia, jotta voimme saavuttaa sen luottamustason, joka meillä nyt on, emmekä voi jatkaa yksinkertaistamista luottamuksen kustannuksella, niin kuin kollegani Olivier Valbruk tässä sanoi. Joten mitä me niin saammeko todellakin, siis saavutammeko tavoitteemme, tällaista kysytään meiltä. Tällä hetkellä me tarkastelemme, onko muita tapoja toimia tällä tavalla. Pitäisikö sen sijaan, että keskitymme yksityiskohtaisiin sääntöihin jokaisen edunsaajan kohdalla, sanoisimmekin, että me haluamme asettaa tietyt tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa yhteisen maatalouspolitiikan alalla ja maksamme sitten tulosten pohjalta perusteella. Pitäisikö olla vähäisempi yhteys komissioon, EUn ajattelen joka ikistä edunsaajaa, kun tiedämme, että jokainen näistä kohdetoimista on sääntöjen mukainen laillinen ja pitäisikin, pitäisikin ehkä tarkastella enemmän näitä tavoitteita, mitä politiikalla saadaan aikaan, mitä tuloksia, vaikkakin tukeudutaan näihin vahvoihin hallintorakenteisiin, joita meillä jo on olemassa. Me tiedämme, että maksutoimistot ovat olemassa, tekevät työtä paljon ja meillä on sertifiointielimet, ne voisivat sertifioida myös tuloksia, joita toiminnalla saadaan. Me, tä, tällaisia kysymyksiä täytyy esittää muutammeko, käännämmekö sitten tämän järjestelmän ympärilleen tavallaan, emmekä lisää vain uusia valvontatasoja koskien yksittäisiä edunsaajia. Tässä muutamia kysymyksiä tulevaisuuden varalta. Kiitos. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Olen samaa mieltä kanssanne. Tämä on todellakin tällainen best practice-malli maatalouspolitiikassa, mitä tulee valvontaan. Ja valitettavasti tämä, ma, tätä mallia ei ole pidetty hyvänä. No miksi? Koska nämä eri valvonnat ja kontrollit, jotka liittyvät maaperään, eläintenpitoon ja niin poispäin, niin ja koska tämä kontrollihan on kontrolli kaikilla tasoilla, niin sitä pidettiin ikään kuin kielteisenä myöskin tilintarkastuksen osalta, joten ei ole hyvä, että hyvää järjestelmää tässä heikennetään. Tämä ajaksi tämä järjestelmä, tietokonejärjestelmä, joka auttaa, niin sitä valitettavasti muilla aloilla ei ole. Ja vaikka nyt täälläkin on yritetty tietokoneista hankkeiden hallintaa, niin valitettavasti se ei tapahtunut komission kanssa yhteistyössä. Tämä oli mielestäni suuri virhe ja nyt sitten näemme alueellisella tasolla, että mihin tämä on johtanut. Seuraavaksi herra Seber. Ah, Sie haben Bart, deswegen habe ich gedacht, ja, Wo ist er denn jetzt? Jaha, missä sitä nyt sitten olettekaan? Good morning, Mrs. Chair. Hyvää huomenta, rouva puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin näin ikään kuin salaisessa asussa paikalle, mutta tältä minä nyt tulen jatkossa näyttämään. Oikein paljon kiitoksia valiokunnalle ja esittelijän Novakoville tästä erittäin mielenkiintoisesta seminaarista. Minullakin on lukuisia slaideja tässä näytettävänä. Jos teitä kiinnostaa tämä aihe, niin käyttäkää näitä hyväksenne. Yritän esittää asiani vain ihan lyhyesti ja ytimekkäästi. Mitä tulee maatalouteen, niin meidän täytyy miettiä, mistä on kyse. Täällä puhutaan uudistuksesta, tarkastusuudistuksesta, joten meidän täytyy ensin määritellä tarkastus ja uudistus. Pääjohtajan ominaisuudessa tarkastusalalla voin sanoa, sen verran, että tiedämme, mitä tarkastus tarkoittaa. Me käytämme kansainvälisiä standardeja, mutta mitä tulee koko järjestelmään, niin se on monimutkikkaampi. Kyse ei ole vain ainoastaan tarkastuksesta. Kun puhutaan kohesiopolitiikasta, niin varmennus ainakin YMPn puolella perustuu niiden viranomaisten toimintaan, jotka hallinnoivat ohjelmia, jotka ovat suoraan yhteydessä edun saajiin, ja he ovat vastuussa näistä operatiivisista tarkistuksista, eli verifiointitoimista kaikkiin toimiin liittyen. Faktahan kuitenkin on, että nämä hallinnolliset toimet olivat aikaisemmin erilaiset. Nämä liivät kaikkiin maksuvaatimuksiin edunsaajien puolelta ja olen tehnyt muutamia laskelmia. Ja jos on olemassa kolme maksuvaadetta, niin se saattaa johtaa 3500 ohjelmakohtaiseen hallintovarmennukseen. Tämä on hallinnollista työtä ja tähän liittyy myöskin riskipohjainen tilatarkastus. Lisäksi meillä on varmennusviranomainen, jonka on varmistettava, että tarkistukset ovat riittävät, mutta asetuksessa ei sanota, että tässä pitäisi synnyttää uusi tarkastustaso. Valitettavasti kuitenkin kentällä tämä tulkitaan toisin ja olen samaa mieltä, että ei ole tavanomaista, että sertifiointiviranomainen menee edunsaajia tarkastamaan paikan päälle. Ja sitten meillä on tarkastusviranomainen, joko, joka vastaa tarkastuksista eri viranomaisten ja edunsaajien osalta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jos halutaan ymmärtää, mitä tietoja tästä kaikista on saatavilla, eli järjestelmäauditointiin liittyen, siihen liittyy ennaltaehkäiseviä tarkastus- toimia ottaen huomioon kosokriteerit, kriteerit jotka löytyvät myöskin asetuksesta. Eli auditointi, täytäntöönpanon aikana ja vuosittaiset tarkastukset näytteisiin liittyen, eli tällaisen satunnaisotantaan, joiden pitäisi olla edustavia. Eli tässä annetaan tarkastusselvitys järjestelmästä ja menojen laillisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja sitten vuosittaiset äh, tilintarkastukset. Tässä tarkastetaan koko järjestelmä tarkoituksena varmistaa, että varmennus on luotettava. Ja tilintarkastustuomioistuin kertoo omas tai tsekkaa, onko järjestelmä, niin kuin kollega Lasaru totesi, toimiva. Kollega Lasaruhan totesi, että validointi toimiin keskitytään jatkossa entistä enemmän. Ihan lyhyesti sitten tähän hallintoon ja auditointiin. Sillä kun puhutaan auditoinnista, niin kyse on tästä koko var- tarkastustoiminnasta hallintojärjestelmä on melko lailla raskas soutuinen, mutta ei myöskään tehokas. Mielestäni enemmän ei tarkoittaa parempaa tulosta, vaan me tarvitsemme laadullisesti parempaa tarkastustyötä ja meidän täytyy tunnustaa, että järjestelmä olisi voinut tuoda parempi sitten yksinkertaisuus on tärkeä asia. Mitä monimutkikkaammat säännöt ovat, sitä hankalammaksi tarkastukset menevät. Skotlantiin ja Espanjaan liittyen voidaan esittää muutama esimerkki. Voidaan sanoa, että koko kenttä on liian monimutkikkainen ja järjestelmä on liian raskasoutunut ja sitä kautta ei saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja sitten me tarvitsemme myöskin yksinkertaistettuja kustannusratkaisumalleja ja toivottavasti omnibus-asetus tulee nopeasti voimaan, koska sitä kautta päästään alhaisempaan virhealttiuteen. Ja kuten aikaisemminkin on sanottu, eli jos yksinkertaistettuja järjestelmiä käytetään ohjelmaviranomaisten taholla, niin silloin ei tarvita niin tiukkaa tarkastustoimintaa, sillä tuomioistuinhan on ilmoittanut, ettei näistä toimista ole syntynyt viime vuosina aikana kovinkaan suuria virheitä. Ja täytyy myöskin varmistaa, tai tunnustaa, että jos on enemmän tarkastustasoja tässä järjestelmässä, niin se saattaa johtaa vielä suurimpiin ongelmiin. Mitä tulee tarkastukseen, niin ensin näistä viranomaisista muutama sananen. Minulla on vuoden 2013 dataa, tämä uusi tarkastelukausi siltä osin emme ole saaneet vielä riittävästi dataa käyttöömme, mutta yleensä me saamme noin 500 järjestelmää raporttia vuosittain. Se on melkoinen datamäärä, joka komissio saa. Kaksi kolmas osa toimistamme perustuu juuri näihin mainittuihin tarkastuskertomuksiin. Viranomaiset katsovat myöskin toimintoja Otanan kautta. Ja meillä on ollut noin 250 000 äh, operaatiota, joista on tietoja annettu. Ja näistä on reilut 7000 toimintoa auditoitu vuositasolla. Ja se tarkoittaa, että noin 20 kolme toimintaa per ohjelma per vuosi, eli alle kolme prosenttia kaikista toimista. Eli nyt herääkin kysymys, että missä se taakka oikein on? Liittyykö se hallintopuoleen vai tähän tarkistukseen kentällä? Ainakin tilastotietojen mukaan niin auditointiviranomaiset voivat auditoida noin 29 prosenttia kaikista menoista, ja se on melko korkea taso, aika kattava taso, varsinkin kun otetaan huomioon, että asetuksen mukaan noin 10 prosenttia pitäisi vähintään tarkastaa. Tietenkin tähän vaikuttaa monia tekijöitä, järjestelmien laatu, monimutkikaisuus, komission ohjeistukset ja muut. Ja sitten vielä muutama sana komission auditoinnista. Yleensähän sanotaan, että komissio on kaiken yläpuolella, mutta meillä on noin 85 äh, täysaika ekvivalentti tarkastusta ja tarkastajaa. Ja ne vastaavat muun muassa paikan päällä tapahtumista tapahtuvia tarkastuksia. Eli alle prosentti on käytettävissä kenttätarkastuksia varten ja 150 auditointia toteutettiin vuoden aikana ja me olemme saaneet noin 230 tilatarkastusta toteutettua. Se on siis alle 0,0 prosenttia kaikista toimista. Tämä tarkoittaa siis sitä, niin kuin kollega totesi, niin haluatte jotain tarkempaa dataa ja haluan täällä osoittaa, että missä se ongelma on. Onko se tämä 0,04 prosenttia, joka aiheutti lisäongelmia. Saan viitata taas 148.1 artiklaan. Siellä puhutaan tästä yhdestä tarkastuksesta – Eli meidän täytyy luottaa viranomaisiin ja me tarvitsemme yhden mallin, se on kaiken A ja O. Meidän on siis luotettava tarkastusviranomaisten tekemään työhön. Hehän ovat jäsenvaltiotasolla toimivia kumppaneitamme. Ja auditoinnista puhuttaessa niin täytyy muistaa, että kyse ei ole asiakirjojen tarkastelusta, vaan tuen tarjoamisesta, hallinnollisen toimintaa, mahdollisuuden parantamisesta koko tarkastuskentällä. Keskitytään myöskin petoksen vastaisen taisteluun, se on uusi asia, ja lisäksi kyse on myöskin tarkastustulosten jakamisesta kaikille toimijoille, jotta kaikki voivat oppia tästä sekä tiedosta, jotka liittyvät ohjeiden tulkitsemisesta. Vuosina 2006-2016 niin virheaste on laskenut huomattavassa määrin noin 12 prosentista noin 4,8-5 prosenttiin, joten tämä on melkoinen harppaus oikeaan suuntaan. Tilintarkastus Tuomioistuin ja komission tiedot ovat osittain päällekkäisiä, mutta kyllä voidaan sanoa, että meillä on aika lailla hyvät tiedot näistä riskitasoista. Kaikkien takana on tarkastusjärjestelmien vahvistaminen – mutta tämä tarkoittaa melkoisia kustannuksia hallinto- ja edunsaajan puolella. Eli jatkoa silmällä pitää meidän täytyy vain vaalia tasapainoa, eli katsoa paljonko kaikki maksaa ja varmistaa, että varmennus on taattu, mutta yhtä lailla virhetaso on mahdollisimman alhainen. Me haluamme keskustella täällä myöskin siitä, että meidän täytyy tätä hallinnollista tarkastustaakkaa vähentää ja te olette vaatineet komissiota jäsenvaltio, komissiota jäsenvaltiota laskemaan näitä virhetasoja. On tietenkin selvää, että tämä pitää hoitaa fiksulla tavalla ilman, että tästä syntyy edunsaajille suurta taakkaa. Ja meidän täytyy vaalia myöskin laillisuutta ja säätöjen, mukaisuutta. Koska muutenhan edunsaajat eivät halua käyttää näitä ohjelmia, jos ne ovat liian no, monimutkikkaita. Kyse on siis myöskin tuloksellisuudesta. Meidän täytyy pohtia, että keskustelemmeko ensin auditoinnista vaiko mistä. Auditointi on se toinen vaihe. Meidän täytyy katsoa, minkälaiset ovat ne tarkastusjärjestelmät. Ja kyse on myöskin varmennusmallista, jota haluamme käyttää tai jota ulkopuoliset tarkastajat vaativat käytettävän. Kyse on siitä, että minkälaista järjestelmää halutaan käyttää. Halutaanko varmistaa, että jokainen euro käytetään laillisesti ja säännönmukaisesti? Halutaanko jonkinlaista joustavuutta vai halutaanko varmistaa ö, mm, tulosperusteinen lähestymistapa? Minä haluan keskittyä enemmänkin tuloksellisuuteen ja mikäli yksinkertaistaminen tarkoittaakin järjestelmän vahvistamista. Kaikki uutokset, muutokset aiheuttavat sopeutusongelmia ja tämä on ollut myös nyt nähtävissä. Järjestelmien sopeuttaminen uusiin sääntöihin vaatii noin 3-4 vuotta. Eli tarvitaan jonkin verran EU-tason sääntöjä vai jätetäänkö kaikki kansalliselle tasolle? Me tarvitsemme tällaista hajautettua lähestymistapaa, sillä tällä hetkellä meillä on tällainen one size fits all järjestelmä ja me tiedämme, että kaikki ohjelmat eivät toimi samalla tavalla. Meillä on hyvin toimivia ohjelmia ja toisaalta taas sellaisia ohjelmia, jotka kaipaavat enemmänkin huolenpitoa. Joten toivoisin, että tätä takanjakoa uudistetaan riskiperusteinen lähestymistapa on varmaankin toimivampi ratkaisumalli, mutta se on henkilökohtainen näkemykseni asiasta auditoinnin pitää olla eh, edustuksellinen, jotta voidaan saada varmennus tämänhetkisestä tilanteesta. Riskiperusteinen malli tarkoittaa sitä, että me tiedämme noin suurin piirtein mikä on tilanne, mutta me emme voi kuitenkaan saada kaiken kattavaa ratkaisumallia aikaiseksi. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, sekin on erittäin tärkeä asia. Se helpottaa yhtäältä saavuttamaan riittävät tulokset, mutta se antaa myöskin oikeusvarmuutta kaikille toimijoille, mutta se edellyttää selkeitä sääntöjä. Myöskin lainsäätäjien ja komission pitää varmistaa, että lainsäädäntö on selkeää tekstiä. Välttämättä tarjolla olevia ehdotuksia ei ole käytetty täysimääräisesti hyväksi, niin huomaan, että olenkin tässä nyt hiukan aikataulusta jäljessä. Pitäisikö meidän siirtyä pakolliseen yksinkertaistetun kustannusjärjestelmän käyttöön? Vai jos käytetään yhtenäistä tarkastusmallia, niin pitäisikö meidän sitten luopua muista? Ja sitten meillä on olemassa myöskin, varsin kohesiopolitiikan puolella, hyvinkin raskaita, hallinnollisesti raskaita järjestelmiä. Ja niiden osalta meidän täytyy todellakin yrittää muistaa, että mitkä ovat näiden erityisohjelmien erityispiirteet, koska niihin ei voida soveltaa yleisiä sääntöjä. Kiitoksia. Niin, kiitoksia. Sitten jäsenvaltioista herra Bures. Hän on sekin valtiovarainministeriön tarkastuspuolelta ja kerto, äh, kertoisitteko myös, kuinka kauan olette tässä toimessanne, virassanne olleet? Hyvää päivää, kiitoksia että sain puheenvuoron ja että minut kutsuttiin tähän keskusteluun, jonka aihe on muutosten rakennerahastojen tarkastusten muutokset tulevaisuudessa. Minä olen rakennerahastojen, maahanmuuttorahastojen puolella töissä ja kaksi vuotta, noin kaksi vuotta olen toiminut tässä virassa Ihan johdannoksi haluaisin tässä sanoa muutaman yleisluontoisen asian tähän kontekstiin liittyen. Olen jäsenvaltio, olen ainoa edustaja jäsenvaltioista täällä ja tästä syystä nyt nämä yleisluontoiset asiat, no, kuinka suuresta rahan määrästä puhutaan Tsekin tasavallassa yli 25 miljoonaa euroa 0713 välisenä aikana. Ja kyseessä on tärkeä osa Tsekin tasavallan budjettia. Ja ymmärrän myös, että se on tärkeä siitä syystä, tai että on tärkeää, että osallistun tällaisiin keskusteluun. No mitä sitten tulee näihin muihin asioihin, niin haluan sanoa, että Tsekin tasavalta – No, on ollut melko suurissa hankaluuksissa rakennerahastojen käyttöönotossa 2011-2012 vuosina. Siellä tämä koko hallintajärjestelmä piti muuttaa melko nopeasti ja myöskin tuo tarkastusjärjestelmä senkin muuttamisessa piti toimia nopeasti. Ja Tämä liittyy myöskin näiden tarkastussubjektien riippumattomaan kohteluun, koska yksittäisessä hallinta ne olivat yksittäisissä hallintajärjestelmissä mukana. Ja sitten myöskin, kun ajatellaan tuota hallintokapasiteettia, siihen liittyi ongelmia, niin ikään myöskin tarkastusviranomaisten asiantuntemukseen liittyi ongelmia. Ja kun sitten Euroopan komissio otti asian esille, sekin tasavalta ryhtyi korjaustoimenpiteisiin tai ehdotti korjaustoimenpiteitä, joita sitten toimeenpantiin esimerkiksi tarkastusviranomaisten osalta 2013. Meillä tapahtui keskittämistä. Tarkastusviran omainen toimii nyt valtiovarainministeriön alla ja myöskin metodologia, sen laajuus muuttui. Se oli kaikkien ohjelmien osalta samanlainen. Me myöskin varmistimme, että hallinto saa riittävästi resursseja ja että myöskin tarkastusviranomaisen toiminta helpottuisi. Tämä sitten johti siihen tulokseen, että tilanne parani merkittävästi, esimerkiksi mitä tulee tarkastusviranomaisten luotettavuuteen ja myös menettelyn yhtenäisyyden osalta meillä on, me onnistuimme näin vähentämään ristiriitaisuuksia. No miksi nyt mainitsen tämän? Haluaisin korostaa ja toistaa sen, mikä täällä jo usean otteeseen otettiin esille, eli se, että meidän ei pitäisi tässä nyt puhua mistään suuresta vallankumouksesta tarkastuspuolella, vaan tällaisesta kehityksestä, evoluutiosta. No tässä nyt näette, miltä kehitys näyttää. No tässä nähdään nuo sertifioidut ja tarkistetut menot ja sitten tuossa alemmalla, alapuolella nähdään nämä ekstrapoloidut menot ja ekstrapoloimattomat menot 2013-2014 on tässä nähtävissä kasvua näissä menoissa ja koska nyt näihin korjaustoimenpiteisiin ryhdyttiin myöskin virhe, virheiden määrä on laskenut, vaikka sertifioidut menot ovatkin kasvaneet. No se, mitä nyt haluan tässä sanoa ja toistaa, on se, että omasta näkökulmastani haluaisin puhua tarkistusten muutoksista ja parantamisesta, mutta en kuitenkaan tässä suosittele mitään vallankumouksellista muutosta, sillä se saattaisi johtaa tuollaiseen shokkikehitykseen, joka myöhemmin sitten voisi vaikuttaa esimerkiksi näiden ei-tukikelpoisten menojen kasvuun. No, mitä sitten tulee tulevaisuuteen, se mitä me haluamme saavuttaa? Ensinnäkin meidän pitäisi puhua siitä, miten päällekkäisyyksiä tarkastusten kohdalla voitaisiin vähentää. Tämä single audit principle, yhden tarkastuksen lähestymistapa on tärkeää se, että luotetaan toisiin. 148 artiklassa asetuksessa 1303-2013 on määritelty tästä. Tiedän, että tämä on asetus tälle ohjelmakaudelle ja me olemme täällä puhuaksemme tulevaisuudesta, siis vuoden 2020 jälkeisestä ajasta, mutta hyvin todennäköisesti kyse on erityisesti tämän artiklan kehittämisestä. Frank Siebert osoitti meille hyvin selkeästi kaavioidensa avulla, että päällekkäisyysongelma tarkistu, tarkastuksissa ei ole Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tai komission tasolla tapahtuvaa, vaan enemminkin ongelma liittyy siihen, että 148 artikla ei ota huomioon kansallista valvontaa, kansallisten, kansallisen, kansallisten tarkastusten resursseja, sillä nämä päällekkäisyydet, jotka aiheuttavat hallinnollista taakkaa, niin kuin esittelijäkin mainitsi, liittyvät siihen, että monet tuet yhdistetään kansallisiin tukirahoihin, eli myöskin kansallisella tasolla – suoritetaan tarkastuksia ja usein nämä menevät myöskin sekaisin, sillä kansalliset tarkastukset ovat valtiovarainministeriön ja sen tarkastusviranomaisen heiniä. No sitten vielä toinen aihe. Pitäisikö meidän mennä enemmän tuota, lainsäädäntötason tarkastuksista toiseen suuntaan, tulosperusteiseen suuntaan, no miksipä ei, mutta jos nyt tässä voitaisiin siirtyä siihen suuntaan, että valvotaan juuri tuota tulosperusteista, niin silloin tuo 13.03 asetus ja varsinkin seuraavaa asetusta muutetaan, sillä lähestymistapa, joka tapahtuu maksujen tarkastuksen pohjalta, on oikeastaan tämän määräyksen perusta. No, tuota tarkastus, edunsaajan tarkastustaakaa on tarkoitus keventää. Me tarvitsemme tätä varten tuollaisen kansallisen cut-off päivän, jonka jälkeen ei enää ole tarpeen tai mahdollista valvoa tätä paikan päällä. Tuon kyseisen päivämäärän jälkeen tämä voitaisiin tämä valvonta hoitaa ainoastaan hallinnon puolella, mutta jos nyt sitten tässä tapahtuu eri tai on erimielisyyksiä nähtävissä tuon kyseisen päivämäärän jälkeen, niin kyse on sitten siitä, että onko kyse EUn budjetista vai kansallisvaltion budjetista. Tämä on asia, joka täytyisi selventää rakennerahastoasetuksen myötä, sillä tämä 13.03 ja sen artikla 122 toteaa, että jäsenvaltiot ovat velvollisia poistamaan ristiriidat. Niin, että tuki, tukirahat, tuet täytyy tässä hallinnoida paremmin ja tämä, tähän liittyy myöskin tämä hallinnollinen taakka. Me olemme valmiita vaikuttamaan näihin muutoksiin, olemme valmiita myöskin konsultoimaan teitä ja te- tekemään lisää ehdotuksia. No sitten vielä tärkeä, tärkeä rooli on myöskin ennaltaehkäisevällä tarkastamisella sekä tarkastusviranomaisten että maksuviranomaisten puolelta tätä asiaa aliarvioidaan. Myöskin kun ajatellaan täytäntöönpanon rakennetta tai keskustelua eri, eri toimijoiden ja Euroopan komission kesken, mutta haluan kuitenkin kiittää komissiota siitä, että se todellakin tukee meitä eri seminaarein, konferenssein, joita Tsekin tasavallassa olemme järjestäneet. Regio ja EMP-pääosastot ovat tarjonneet meille kahta alustajaa, joiden kanssa me olemme näissä konferensseissa voineet keskustella. Ja siellä on ollut myöskin valtionhallinnon sertifiointiyksikköjen tarkastusviranomaisten edustuja edustajia paikalla. No sitten vielä yksi asia, joka mielestäni on mielenkiintoinen, jonka haluaisin tässä yhteydessä mainita, on toimi, jonka me tarjoamme kansalliselle koordinointiviranomaiselle. Me annamme heidän vaikuttaa tähän. Me järjestämme eri koulutustapahtumia. Ja tämä liittyy hyvin vahvasti tähän ennaltaehkäisevään asiaan ja tämä olisi hyvä edunsaajaa ajatellen. Kiitoksia tämä tässä, mitä minä halusin sanoa. Paljon kiitoksia. Sitten pääsemme viimeiseen esitykseen. Rova Kromovaa Bulgariasta ja kertokaapa tekin, kuinka kauan olette toimineet virassanne. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, actually... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä aluekehityksen apulaisministerinä, mutta minulla on enemmän kokemusta hallintoviranomaistoiminnasta ja olen myös työssäni johtanut keskus koordinointiyksikkö, joka on vastuussa siitä, miten kaikkia hallintoelimiä koordinoidaan Bulgariassa. Ja tämän takia ei olekaan mikään yllätys, että esityksessäni keskityn hallintoviranomaisten näkökantaan. Kuuluu myös korkean tason työryhmän, jossa käsitellään yksinkertaistamista. Komissio perusti tämän työryhmän pari vuotta sitten, kaksi vuotta sitten. Osa tekemästämme työstä on tullut täällä jo esiin tänä aamuna. Aluksi lyhyt esitys. Yritän todellakin puhua lyhyesti, jotta ei kulu liikaa aikaa ja haluan jättää aikaa kysymyksiin ja vastauksiin. On selvää, että auditointia tarvitaan. Pitää varmistaa, että julkisia varoja, Euroopan varoja, kansallisia varoja, yleistä, julkisia menoja yleensäkin käytetään sääntöjen mukaisia tuloksia saadaan. Vieläkin tärkeämpää kuitenkin on, että äh, rahan käyttö tapahtuu ajoissa, silloin kun sitä tarvitaan. Pitäisi saada myös tulokset, joihin pyritään eikä hallinnoida ja valvonnan pitäisi maksaa liikaa. Palaan sitten siihen, mitä esittelijä alussa sanoi projektit eivät ole sen takia, että noudatetaan sääntöjä maksuja, maks, maksettaessa, vaan tulokset ovat se ydinasia ja tuloksella pyritään parantamaan ihmisten elämää. Ja tässä mielessä meidän pitäisi, kun puhumme tilintarkastuksesta, tarkastustoimista ydin Frank Sebertin, meidän pitäisi ajatella silloin myös hallintopuolta ja valvontajärjestelmiä ensin ja sitten niiden yksinkertaistamista, mutta yksinkertaistaminen ei ole pelkästään yksinkertaistamista, yksinkertaistamista. tässäkin pitää pitää mielessä laissa tavoitteet. Pitää nähdä selkeä yhteys yksinkertaistamisen ja tavoitteiden välillä. Tässä vaiheessa, kuten sanoin, tulen puhumaan hallintoviranomaisten näkökulmasta. Mielestäni Frankon oikeassa taakka ei ole niinkään kohdistu niinkään komissioon ja edunsaajiin, mutta koska on raskasta hallintoviranomaisille, niin sitä, siksi tästä tulee taakka myös edunsaajille yleensä, vaikkakaan tätä ei ole aiottu, auditointityö eli tahoissa on riippumatta onko kyse komissiosta, tilintarkastus tuomioistuimesta. Tämä luo lisätyötä kansalliselle auditointiviranomaisille ja hallintoviranomaisille. Tämä vaatii tuloksia ja tämä tekee taakasta taakan, luo taakan edunsaajille. Tulee enemmän työtä, enemmän tarkistustyötä, enemmän kontrollia, enemmän erilaisia tarkistuksia. Vieläkin raskaammaksi tämän tekee se, että tällä ohjelmakaudella emme välttämättä ole keskittyneet siihen, miten menettelyjä tehostetaan vielä jokaisen auditon jälkeen. Jokaisen auditon jälkeen tulee uusia tarkistuksia, joita otetaan käyttöön ilman, että korjataan olemassa olevia tarkistuksia, että ne olisivat tehokkaampia. Ongelma auditointiin eh, hallintoviranomaisen kannalta ei ole siinä, että yleensä vain kielteinen puoli auditoinnista tulee esille. Kielteiset löydökset löy- pääsevät julkisuuteen. Meillä on kiinnitämme paljon huomiota kielteisiin kysymyksiin ja varsin vähän huomiota kiinnitetään siihen, mitä on saavutettu, minkälaisia tuloksia on saavutettu ja mitä myönteistä on saatu aikaan. Kansallisella tasolla Meillä on vielä oma kysymyksensä. Tässä yhdyn kollegaan, joka aikaisemmin puhui. Tarkastajat, tarkastajia ei tavallaan kyseenalaisteta. He voivat olla hankalia, vaikeita. Hehän ovatkin pelkkiä ihmisiä. Ei voida sanoa, että olisi täydellistä ihmistä tai täydellistä metodologiaakaan olemassa ja etteivätkö tilintarkastajat tekisi virheitä, mutta heitä on vaikea haastaa, eikä ole mitään oikeudellista valvontaa, mitä tulee hallintoviranomaisiin ja heidän päätöksiinsä ja toimiinsa, niin auditoijat kontrolloivat sitä, samoin tuomioistuimet, mutta auditoija itseään ei haasteta. Tämä luo ongelman, koska silloin tullaan keskustelun alalle, jolle ei ratkaisua löydy eikä ole tällaista välittäjää tai tuomaria. Sitten auditointityö on tällaista jälkikäteen tapahtuvaa. Se tapahtuu jonkun lopussa, sitten kun kaikki on jo tehty ja silloin kun virheet on jo tehty. Ja joskus, varsin, tai oikeastaan varsin usein, kun näitä virheitä tehdään ja ne ihmiset, jotka tekevät niitä, ihmiset tietävät, että ne olivat pelkkiä virheitä, Tämä johtuu eri tulkinnoista, käytäntöjen muutoksista ajan kuluessa. Yleensä, kuten minä jo sanoin, tämä luo taakan hallintoviranomaisen, kun se joutuu kontrolloimaan kontrolloimistaan ja uusia tarkastuksia laaditaan. Tästä tulee hyvin, hyvin monimutkaista. Mitä myönteisiä trendejä voimme nyt jo tunnistaa? Yhtenäinen auditointiprosessi, se löytyy tästä asetuksesta, mistä on muitakin trendejä. Ennaltaehkäisevä järjestelmäpohjainen auditointi, jonka komissio otti esille tällä ohjelmakaudella. Tämä on todella hyvä asia. Etu käteen pyritään ennaltaehkäisemään eikä keskitytä niinkään sanktioihin. Sitten yksinkertaistaan löydöksiä ja suosituksia tarkastustyössä. Myös komissiolta tullut ehdotus tässä päädytään tiettyihin suosituksiin. Tämä näkyy myös tilintarkastustuomioistuimen työssä. Olen tästäkin tyytyväinen, koska tätä kautta syntyy konsultaatiota, kuullaan hallintoviranomaisia. Silloin kun tätä tarvitaan, niin silloin voidaan antaa relevantteja ajatuksia ja ehdotuksia siitä, miten järjestelmä toimii tehokkaammaksi eikä tehdäkään sitä monimutkaisemmaksi. Olen myös kovasti tyytyväinen siitä seikasta, että komissio ja tilintarkastustuomioistuin ovat identifioineet tarpeen sovittaa yhteen erilaisia auditointimetodologioita ja lähentää tulkintoja ja muita metodologioita yhteen keskenään. Haluaisin oikeastaan kovasti nähdä sellaista kautta linjan, kautta valvontatahojen, että auditoinnin ulkopuolella on myös mu- kansallisia Euroopan elimiä, jotka valvovat EU-varojen käyttöä ja täytäntöönpanoa. Ja kaikki tämä luo sitten yhä suurempaa ja suurempaa taakkaa. Mitä muuta me sitten vielä voisimme tehdä? Tietenkin jotkut asioista ovat jo tulleet esiin, joten yritän esittää muutamia lisäajatuksia, enkä toista jo sanottua. Luonnollisesti suhteellisuuden pitäisi olla auditoinnin pohjalla ja enemmänkin tässä asiassa voitaisiin tehdä. Oikeasuhtainen kontrolli, valvonta, joka perustuu tue, tukeen mutta, ja summiin, mutta myös suhteisiin. Suhteellisuus perustuen riskeihin. Tässä ehkä olisin eri mieltä Frankin kanssa vaikka ehkä hän oli kyllä oikeassa, kun hän sanoi, että riskiperusteiden lähestymistapa olisi kontrolleissa ja auditoinnin pitäisi olla edustuksellisempaa. Ehkä olen tästä samaa mieltä, mutta kontrollin valvonnan pitäisi perustua todellakin riskeihin. Sitten tuloksista. Sanoisin, että meidän pitää saavuttaa oikeasuhteisuutta myös projektien tulosten suhteen ja oikeastaan mitä nyt tällä yritän sanoa, jos projekti saavuttaa tuloksensa, pitäisikö silloin todellakin sanktioita ja korjata, sanktioida sitä ja korjata sitä? Tätä pitää miettiä ja pyrkiä löytämään oikea tasapaino tulosten kohdalla. Sitten kustannus tyypit. Tässä yhdyn kovasti siihen, mitä aiemmin sanottiin. Yksinkertaistetut kustannusoptiot ovat keino vähentää virheitä, koska niissä syntyy vain vähemmän virheitä. Olen myös kovasti tyytyväinen siihen seikkaan, että aikaisemmat puhujat ovat mainneet sen, että tulevaisuudessa komissio pitää petoksia ja vetos- ja virhe lainsäädäntöä tärkeänä kysymyksenä. Tietysti tätä kautta voitaisiin saada aikaan yksinkertaistamista aikaan, kuten sanoin. Monimutkaisuus, kompleksisuus on yksi pahimmista, isommista syistä korkealle virhetasolle. Sitten taannehtivuus ja työn toisto, Tämä häiritsee eriten hallintoviranomaisia. Aikaisemmin on ollut sellaisia käytäntöjä, en nyt voi puhua tästä ohjelmakaudesta, koska on vielä liian varhaista kommentoida, mutta aikaisemmin kuitenkin on ollut ongelmia tämän asian suhteen, kun on muutettu lainsäädäntöä tai kun on muutettu käytäntöjä ja tulkintoja. Sitten sen jälkeen tapahtuneet tarkistukset toistavat aiempien auditointiryhmien työtä ja muuttavat, muut, johtavat muuttuneisiin tulkintoihin. Joskus sitä syntyy valtavia ongelmia, erityisesti jos muutetaan menopuolta ohjelmakaan alusta lähtien. Ja tämä, tätä pitäisi välttää ja jopa kieltää. Yhdyn tässä kollegaani Tsekin tasavallasta. Olisi tällainen päivämäärä, minkä jälkeen tällainen päivämäärä pitäisi asettaa tarkistukselle, se sulla olla lakisääteinen. Ja jos ongelma tai virhe jälkikäteen sitten huomataan, niin pitäisi olla muita keinoja korjata tämä. Täällä jo sanottiin, että tuloksiin pitäisi keskittyä valvontatyössä eikä niinkään menettelytapoihin senkin takia, että menettelytavat jo nyt ovat äh, todella tarkastettua aluetta – jo akkreditointiprosessien kautta ja kaikkien varojen kohdalla myös tällainen menettelytapa on käytössä, koska nämä, näissä prosesseissa arvioidaan ja ta- todennetaan, että on täydetty säännöt, niin minkä takia sitä sitten koko ajan jatkossakin tehdään? Pitäisi ajatella myös sitä, että työtä jaettaisiin auditoijien kesken ja jätettäisiin taloudellinen auditointi kansallisen viranomaisille eikä niinkään, ja annettaisiin komission keskittyä sitten tuloksellisuuteen ja tuloksiin, jotta paremmin tehostettaisiin yhtenäiseen tarkastuksen järjestelmää. On kyse enemmän laadusta kuin määrästä, ja niin kuin tästä aiheesta on jo sanottu. Myönteisiä suuntauksia on, mutta parempaankin voimme pystyä, enemmän konsultaatiota eikä niinkään seuraamuksia ja rangaistuksia. Auditoinnissa löytyy ongelmia ja virheitä, ja sitten estää suosituksia, miten ne voidaan korjata, mutta tarvitsemmeko välttämättä näitä taloudellisia korjauksia myös, ja miten nämä taloudelliset seuraamukset todellakin tässä auttavat koko prosessissa ja auttavat työtä. Tässä minulla on hiukan provosoiva idea. Ehkä niin nyt on todellakin aika uudelleen ajatella virheiden olennaisuus ja merkittävyystasoa, mutta voisimme myös ajatella, että virheiden monimuotoistamista, koska virhe ei välttämättä olisi ole mitään petosta. Ja petosta taas pitäisi kohdella paljon ankarammin kuin virheitä ja niin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota kuin virheisiin. Voisimme siis ajatella er- erilaisia merkitystasoja, joiden kautta tuki esimerkiksi keskeytetään sitten tarvittaessa. Vi- petostason pitäisi aiheuttaa keskeytys, maksun keskeytys, ja virhetaso on ehkä riskitekijä, mutta sitä kautta ei välttämättä automaattisesti ryhdytä mihinkään sanktioihin komission toimesta. Sitten vielä lopuksi yksi asia. Tämä liittyy tiedottamiseen ja käytäntöjen levittämiseen. Yksi suuremmista avuista, kun uudistetaan tarkastustyötä, tehdään sitä mahdollisimman tehokasta ja autetaan myös hallintoa, kun se tekee omaa todentamistyötään ja jakaa hyviä käytäntöjä. En tässä puhu vain niiden käytäntöjen levittämisestä, käytäntöjen levittämisestä jäsenvaltiossa. Esimerkiksi Bulgarissa meillä on hyvä järjestelmä, jossa auditointiviranomaiset jakavat tuloksiaan kaikkien hallintoviranomaisten kanssa, jotta tavallaan samalla opetetaan, minkälaisia virheitä on ja miten niitä pitäisi kohdella, mutta näin pitäisi toimia myös komissiossa. Sen pitäisi jakaa tapaustietoa eri jäsenvaltioihin, antaa tietoa eri tapauksista jäsenvaltioiden kesken, miten ne ovat kokeneet tämän hallintotyössä. Ehkä tästä olisi suurta apua, kun koulutetaan niin tarkastajia ja saavutetaan myös laadukasta auditointityötä ja näin saavutetaan myös valvontajärjestelmien tuloksellisuutta, ja tehokkuutta. Hyppään tämän viimeisen kohdan yli, koska näistä haasteista on jo ihan tarpeeksi puhuttu. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. No tässähän on paljon innovatiivista voimaa, mutta jos nyt tekisimme kaiken, niin sitten lehdet olisivat olisivat täynnä skandaaleja. Mutta no niin, puheenvuoron saa nyt edustaja Nabajova. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ensinnäkin herra Novakoville ja sihteeristölle ja puheenjohtajalle, että järjestitte tämän työpajan, koska tämä on erittäin hyödyllinen niin- ja meidän todella täytyy käydä näitä keskusteluja ja kiitokset siitä ja kiitoksia, että puhujat on valittu erittäin hyvin. Tämä oli hyvin tasapainoinen keskustelu ja tässä oli hyvä tasapaino eri puhujien välillä. Ja haluaisin, että tässä nyt kiiteltäisiin tässä viimeistä puhujaa, Rova Krumola, koska graafisesti nähtynä tämä esteettinen puoli tässä esityksessä oli erittäin hieno, se oli hyvin innovatiivinen. Pari kysymystä. Ensinnäkin kun kuuntelin puhujia, niin havaitsin, että tarkastus tapahtuu jälkeenpäin ex post. Joten haluaisin nyt esittää kysymyksen teille kaikille tai sille, joka haluaa vastata. Mitkä ovat, olisivat ne äh, ongelmat, jotka liittyisivät siihen, että siirryttäisiin tuohon ex ante tarkastukseen esimerkiksi julkisten hankintojen kohdalla. Tämä on mahdollista. Ja mitä se tarkoittaisi, jos nyt tämä tehtäisiinkin ex ante etukäteen? No sitten tämä vastuukysymys oli hyvin mielenkiintoinen. Herra Budeskin mainitsi sen. Äh, vi- virheet eri mekanismeissa löydetään myöhemmin ja kuka on sitten taloudellisesti vastuussa, edunsaaja vai tarkastusviranomainen ja kuka sitten joutuu kantamaan nämä rahoitushaitat, miten tämä tapahtuu tällaisessa järjestelmässä. Ja sitten vielä vastuusta. Oli mielenkiintoista kuulla, että komissio ehdottaisi, että luotettaisiin enemmän luotettuihin kumppaneihin. Mielestäni se on hyvä, koska luottamus on mielestäni hyvin tärkeää tässä, mutta olen samaa mieltä, että luottamukseen liittyy myöskin vastuu. Ei voida luottaa ilman, että nämä vastuullisuudet on, ovat selkeät. Eli tämä viimeinen vastuu moitteettoman varainhoidon osalta on komission käsissä ja joka vuosi on hyvin vähän toimintaa jäsenvaltioiden taholla siinä, että jaettaisiin. Minulle kerrottiin pari vuotta sitten, että on hyvin vaikea saada jäsenvaltioita näkemyksiä tähän. Onko olemassa jotakin ehdotusta, joka liittyy tähän vastuuseen ja jäsenvaltioiden aktiiviseen rooliin, jos olisi ainoastaan tällainen yksi tarkastus mekanismi. Miten me yhdistämme vastuun ja luottamuksen? Ja sitten vielä viimeinen asia, joka mainittiin. ALDE-ryhmä pitää yksinkertaistamista hyvin tärkeänä tulevaisuutta ajatellen. On hienoa, että meillä on tämä korkean tason työryhmä, yksinkertaistamistyöryhmä ja minä olen todellakin pyrkinyt samanaikaiseksi tuota tulos, tai lisäämään tulospuolta, mutta meidän täytyy löytää oikea tasapaino. Emme voi mennä ääripäästä toiseen. Sitten keskitytään tulospuoleen. Emme saa unohtaa säännönmukaisuutta ja lainmukaisuutta. Eli täytyy olla todella tietoinen tästä tasapainon tarpeesta myöskin auditoinnissa. Kiitoksia oikein paljon ja onnittelut tästä työpajasta. Ja, Niin paljon kiitoksia. Minä laitoin itseni myöskin tälle puhujalistalle. Tänään jälleen kerran havaitsin, että EU-taso ei ole valvonnassa se ongelma. Kun kyse on näistä tarkastuksista, meillä on monitasoinen ongelmakenttä, joka liittyy esimerkiksi työhön jäsenvaltioissa, miten se siellä hoidetaan. Ja mm, kysymys on se, että millaista vaikutusvaltaa meidän täytyy käyttää tässä kohdassa, koska kritiikkihän osuu meihin ja olen ollut 13 vuotta jo tämän valiokunnan jäsen, enkä nyt halua, että minua piestään sellaisista asioista, joille en mahda mitään, joten... Eli tämä kysymys, eli mitä jäsenvaltioissa tapahtuu, miten siellä tarkastukset hoidetaan ja miten esimerkiksi sitten maatalouspuolella alakohtainen valvonta ja tilintarkastus hoidetaan, eli tässä uudessa ehdotuksessa ne pitäisi todella erottaa toisistaan, että jokainen paikan päällä ymmärtää, mikä on mikä. Tämä siis ensimmäinen yhteenveto, tämä oli hyvin mielenkiintoista. Kiitokset, että myöskin lukuja tässä esitettiin siitä, kuinka usein tarkastuksia tehdään rakennerahastopuolella. Jos nyt vertaamme tätä maatalouspuoleen, niin aluepuoli on tässä kyllä siellä on toiminta ollut hyvin vähän ja, ja ongelmia siellä on paljon. Ja ehkäpä se johtuukin siitä, että valvontaa on liian vähän. Ja tästä syystä haluaisin, että että uuden MFFn kautta voisimme vaikuttaa siihen, että mitä voimme tehdä, jotta voimme varmistaa, että varat, että niitä ei käytetä ihan vain jotenkin, jos nyt näin paljon useita miljardeja kansalle annetaan, niin aina jokin tulos siitä tulee, mutta haluaisin paremman sellaisen. Ja mielestäni on huono asia, että perustajajäsenetkin saavat vielä näitä rakennerahastorahoja. No tässä tämä yksi asia, mutta sitten vielä muuta. No tilintarkastustuomioistuin. Me kaikki puolamme tuota yhtä auditointia. Jo 2014 vuodesta lähtien näin on ollut. Jos nyt sitten jäsenvaltiot antavat nämä luvut komissiolle, niin 0,02 prosent, prosentin kohdalla äh, kuittaavat sen ja sitten äh, tilintarkastustuomioistuin kuittaa tuon komission. Mikä on tilintarkastustuomioistuimen rooli tässä valvontamekanismissa? Mikä, millainen sen rooli on, koska minä olen oppinut tuntemaan näitä. Ne tarkastelevat hallintoa, ja hankkeiden kohdalla menevät paikan päälle. Ja jos näin ei tapahdu, niin meidän täytyy pohtia, että kun kuitataan kuittaus, niin tarvitaanko siihen nyt sitten 500 ihmistä? No ei, minun mielestäni ei. Tässä ensimmäinen kysymykseni. En halua, että nyt koette itsenne provosoiduksi, mutta tämä on vakava mielinen kysymys. Sillä mitä tilintarkastustuomioistuin tekee, haluaa, että sitten on 36 erityiskertomusta tulossa koska tässähän on kyse saarista meressä. En koskaan näe, miten pitkälle meri ylipäätään ulottuu. Kun ajatellaan äh, tätä rakenteellista näkökulmaa eurorahojen käytöstä, niin siinä on tämä koko kysymys. No sitten kysymys regiolle ja agrille. Eli äh, miten pitkälle voidaan luottaa näihin maksuihin? Me olemme tästä pitkään jo kiistelleet, koska tässä nyt on tiettyjä ongelmia, koska se käsitys, mikä meillä on paikan päällä, ei ole lukujen kanssa vastaavaa. Ja, ja todellakin tämä meidän vaikutelmanne on eriävää, eikä tätä nyt mitenkään voida parannella. Komissiohan ensimmäistä kertaa maatalouspuolella on saanut korkeampia virhelukuja kuin tilintarkastustuomioistuin. Jos meillä nyt on tuollainen järjestelmä, jossa ei ole uskottavuutta, emme ole voineet yksinkertaistaa tätä, meillä ei ole sitten yhtään mitään, meillä on ainoastaan ongelmia ja sitten seuraavat viisi vuotta yritämme sitten näitä ongelmia ratkaista. Minulla on tässä epäilykseni. No, sitten haluaisin esittää kysymyksen regularity, clarity, Bulgarian puhuja nämä otti esille. Monissa jäsenvaltioissa meillä on sellaisia järjestelmiä, totta kai haluamme, että tässä saadaan aikaiseksi kasvua ja työllisyyttä näillä määrärahoilla, mutta totta kai myöskin talousrakennetta tulisi parantaa. Esimerkiksi julkisten hankintojen kohdalla, meillähän on tässä, me olemme tässä antaneet välineen käsistämme, sillä kilpailijat, eli nämä julkiset hankinnat tapahtuvat sitten kilpailijoiden taholta – me olimme tuossa Unkarissa pari viikkoa sitten ja näimme, että 36 prosentissa kaikista menettelyistä ja julkista hankinnoista, niin ainoastaan yksi palveluntarjoaja osallistuu 36 prosenttiin näistä menettelyistä. Eli tulos, joka tästä tulee, on varmasti totta. Kun nyt katson näitä kaikkia asioita enkä menettelyä, niin voin olla tyytyväinen, mutta me sitten annamme EU-varoja monopolijärjestelmien rakentamiseen. Enkä nyt tässä halua puhua ollenkaan Tsekin tasavallasta, mutta meillä on tämä ongelma useammassa jäsenvaltiossa. Tämä säännönmukaisuus, lainmukaisuus, nämä täytyy ottaa huomioon. Sisämarkkinat, julkiset hankinnat, se on EUn tärkeimpiä osia, ja jos se on meille yhdentekevää, niin sitten rikomme paljon enemmän ja sitten meitä pidetään vähän tuollaisia sääntöjen sorvaajina. No sitten haluaisin vielä sanoa Tsekin edustajalle, mitä nämä norjalaiset rahastot ovat? Te puhuitte tästä, se oli tuossa esityksessä, niin nämä norjalaiset rahastot, mitä ne ovat. Kiitokset vastauksesta. Ja sitten Bulgarian edustaja pyytäisin, että että tosi kantaa tähän meidän ongelmaan. En nyt halua puhua teidän maasta, niin siellä on muita ongelmia. Nekin ovat totta kai mielenkiintoisia meille, koska me uskomme, että sielläkin tarvitaan lainmukaisuutta, säännönmukaisuutta. Miten tämä performance, tuloksellisuus saadaan tähän paremmin mukaan? Kysymys teille kaikille. Ja sitten vielä yksi neuvo tilintarkastustuomioistuimelle nämä maakohtaiset raportit, kertomukset. Tämä on meille todella tärkeää Monissa maissa meillä on aivan erityiset ongelmat, enkä ymmärrä, miksi tuomioistuin kieltäytyy ja jos nyt jotkin edustajat ovat huolissaan, että maata ei enää nimetä, niin sitten meillä on juuri se ongelma, jota me emme tarvitse, eli se, että riippumattomuus puuttuu. Jos maakohtaisia kertomuksia ei tehdä, niin sitten jäsenvaltiot eivät ole riippumattomia. Tämä on se johtopäätös, mikä me tätä haluaa. No niin, kiitoksia. Anteeksi, että puhuin pitkään. Täällä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Ja nyt sanoisin, että aloitamme ehkä herra Lasarovin, vai otammeko käänteisen järjestyksen? Haluatteko puhua lopuksi, herra Lasaro? Siis saatte puhua joko aluksi tai lopuksi. No niin, aloittakaapa sitten. Mutta meillä on ainoastaan varttiaikaa. aikaa. Muistakaa se. Kiitos. Thank you, Madam Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Kysymykseen tai huolenaiheeseen liittyen, eli siihen, että miten tätä yhtenäistä tarkastusmallia käytetään tuomioistuimessa. Onko kyse vain kuittauksesta, komission teoimien kuittauksesta ja luotamme vain saamiimme tietoihin, niin vastauksena totean, että ei todellakaan. erityiskirjoituksessa 800 kerrotaan, miten näitä toimia, tietoja on käytettävä. Ja kuten sanoin, niin luottamus on ansaittava. Se ei ole ehdoitta noin vain tarjoilla. Kyllä me voimme luottaa muiden tekemään työhön edellyttäen, että kriteerit täyttyvät – Mutta me teemme tulosperusteista työtä. Emme tee näin laajamittaista työtä, mutta yritämme tarkastuksissa paneutua asiaan mahdollisimman hyvin, niin kuin omissakin transaktiotestauksissamme. Eli tämän verran luottamuksesta muiden tekemään työhön. Ja sitten mitä tulee maakohtaisiin kertomuksiin, tästä aiheesta on keskusteltu hyvinkin pitkään menneinä vuosina mitä maakohtaisiin raportteihin tulee ja saamimme tietoihin, niin kuten jo alustuksessani totesin, niin tämä uusi lähestymistapa, jota paraikaa työstämme, niin toivottavasti sen avulla ihan lähitulevaisuudessa saamme luotettavampaa tietoa komissiolta ja auditointityön kautta ehkä pääsemme tähän tulokseen maakohtaisista raporteista vielä sen verran, että minun mielestäni sitä voitaisiin käsitellä omana kokonaisuutena, mutta tässä vaiheessa voin sanoa, että asia kyllä käsitellään meillä, eli työskentely on vielä kesken, joten en voi vielä esittää mitään lopullista vastausta tähän kysymykseen. Kollega Labajova viittasi tähän ennakkotarkastusmahdollisuuteen. Jos katsotaan hetkistä tilannetta, niin ennakkotarkastuksia tuomioistuimessa toteutetaan järjestelmätarkastusten muodossa. Mutta jos tuloksia halutaan tarkastaa, niin tietenkin ensin täytyy saada toimet toteutettua ja sitten me ikään kuin jälkeenpäin lähdemme toimia tarkastamaan vastuu ja luottamus, no ne kulkevat käsi kädessä, niin kuin alustuksessanikin jo totesin. Kiitoksia. Yes, very briefly on our side, I'd like to stress again that we focus a lot. Voisin vielä sanoa, että keskitymme kovasti ennaltaehkäisevään puoleen, kun luotamme kumppaneidemme tarkistuksen olemme tarkastaneet järjestelmän aikaisemmin, siksi olemme tyytyväisiä siihen, että jos he toteuttavat, toteuttavat omia sääntöjä ja noudattavat niitä, niin silloin tilanne kyllä on kunnossa. Jos joku menee pieleen, me tarkastamme, johtuuko tämä siitä, että kumppani ei ole soveltanut omaa prosessiaan asianmukaisella tavalla, tai jos on muutettu tulkintaa, niin se on sitten oma eri asia meidän pitäisi tarkastella koko järjestelmä. Tunnen hiukan, olen hiukan huolestunut, kun kuulen, että meidän pitäisi jakaa vastuuta, jakaa tehtäviä. Jos meidän pitäisi ristiin pystyä luottamaan toisensa, niin sitten pitäisi olla tyytyväinen ja luottaa aina muihin tasoihin. Minun on hyvin vaikea äh, ajatella mitään henkilökohtaisia tehtäviä, mutta tuloksellisuus, toiminnan tuloksellisuus tietenkin on avainkysymys tässä tärkeitä ovat indikaattorit ja erityiset jälkikäteiset tarkastukset, mutta ei pitäisi keskittyä vain laillisuuteen, sääntöjen mukaisuuteen, koska niin kuin aikaisemminkin olen sanonut, vaan pitäisi keskittyä siihen, onko niitä tuloksia saavutettu. Thank you. Kiitoksia ehkäpä. Niin, te puhuitte tuosta luottamuksesta. Mitä tapahtuu, jos auditoja on väärässä tai jokin on mennyt pieleen? No, otan saman näkökulman kuin näiden epäsäännönmukaisuuksien kanssa. Jos sellainen on tapahtunut jäsenvaltiossa, niin, niin katsomme, että onko se ollut tuottamuksellinen jäsenvaltion taholta. Ja jos näin, niin jäsenvaltio on vastuussa muutoin Euro- Euroopan unioni. Jos jäsenvaltio ei ole toiminut väärin, niin sitten Euroopan unionin budjetti kantaa vastuun. Näin me hoidamme tämän jos virhe löydetään, koska tarkastajakin voi tehdä virheen, mutta tässä palataan siihen, että mikä oli tuo virheen alkuperä. No sitten puhuitte tuosta etukäteistilintarkastuksesta. Kyseessä on valvontaa ja tässä mallissa ei tarkastajan pitäisi mitään tehdä etukäteen, vaan jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset, esimerkiksi luottolaitokset, ja tämä täytyy tehdä oikealla tavalla. Ja tästä syystä meillä on viranomaisia, tarkastusviranomaisia, jotka tarkistavat, että näin tapahtuu, joten hallintojärjestelmämme ovat ikään kuin ehto tälle eksantelle. Ja maataloudessa me tuemme jäsenvaltioita neljännesvuosittain, koska tiedämme, että rakenteet ovat olemassa. Eli No sitten yleisempi kysymys, tämä tulo, tuloksellisuus, säännönmukaisuus, lainmukaisuus. Mielestäni se ei ole joko tai, niin kuin Rova Gressle sanoi, ei voi olla sellaista tilannetta, missä hanke on hoidettu. Kaikki näyttää hyvältä, mutta, mutta kyseessä on sama suuri yritys jäsenvaltiossa, joka saa sopimuksen joka kerta selkeistä syistä. Nämä ju- säännöt julkisten hankintojen osalta, tässä täytyy olla EU-vaatimukset. Mutta jotta saadaan tuloksia nykypäivänä, me teemme tämän siten, että teemme yksityiskohtaiset säännöt jokaiselle yksittäiselle edunsaajalle niin, että lopulta saamme sitten Euroopan tasoisen tulokseen. Jos meillä on yksityiskohtaiset säännöt edunsaajan puolella, meillä täytyy olla myöskin hyvin vahva valvonta jäsenvaltioissa. Miten me löydämme tasapainon siihen, että siis me haluamme saada tuloksia, mutta emme välttämättä halua samoja sääntöjä kaikille yksittäisille edunsaajille EU-laajuisesti. Tätähän meillä nyt on maataloudessa ensimmäisen pilarin kohdalla, vaan haluamme, että tämä on kohdennettua jäsenvaltio- ja aluetasolla niin, että he tietävät, miten tuloksiin päästään. Ja EU ottaa askeleen taaksepäin, sanoi, että siis me emme katsoisi ihan jokaista mahdollista edunsaajaa, vaan katsoisimme näitä tuloksia. Tämä on toinen tapa tarkastella tilannetta, mutta emme sano, että säännönmukaisuus, lainmukaisuus pitäisi heittää pesuveden mukana ulos. Jos Jos nyt todellakin haluaa vähentää valvontaa tarkastuksia, niin silloin lainsäädäntöä täytyy yksinkertaistaa. Jos sitä yksinkertaistetaan liikaa, niin sitten ei tavoitteisiin päästä, paitsi jos ne ovat se tärkein tavoite. Tämä on se tasapaino, jota täytyy tarkastella. Ja haluaisin lopuksi vielä sanoa, mitä herra Seber sanoi, ja ehkä yksin, yksi tärkeimmistä yksinkertaisemmista menetelmistä on tuo vakaus. Kiitos. Thank you, Mrs. Chair. Uh... Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Toden totta, vakaus on kaiken A ja O. Olen Kristinan kanssa siltä osin samaa mieltä, mutta niin kuin esittelijä sanoin, me tarvitsemme fiksua vakautta. Kyse ei ole siitä, että muutamme järjestelmää perinpohjaisesti. Me uskomme, että nykyjärjestelmä toimii, mutta siirrymme monimutkaisuudesta, niin kuin kollega Kumova sanoi, tällaiseen fiksumpaan ratkaisumalliin. Rouva puheenjohtaja, tiedustelitte, onko kohesiopuolella enemmän ongelmia kuin maataloudessa, koska siellä käytetään vähemmän tarkastuksia. Valitettavasti epäonnistuin alistuksessani, sillä yritin esittää, että paljon tarkastuksia toteutetaan. Ehkä meidän täytyy katsoa eri rahastojen puoleen. Siellä tilanne on yhtä lailla monimutkainen, outuuden järjestelmä ja virhetaso on tar- tilintarkastustuomioistuimelta saamien tietojen perusteella sama, eli ne ovat vertailukelpaisuja, vertailukelpoisia, joten voidaan sanoa, että sääntöjä on olemassa niin paljon, että joka euron osalta pitää noudattaa vaikka mitä sääntöjä. Ensinnäkin sääntöjen mukaisuus, julkiset hankinnat, siltä osin tietenkin kyse on siitä, että sääntöä noudatetaan. Sitten valtion tukisäännöt on olemassa ja sitten ympäristölainsäädäntö, sukupuolten välinen tasa-arvo ja niin poispäin. Eli tässä käytetään niin monia monia sääntöjä ja tarkastuksia on tästä syystä toteutettava lukuisia ja tämä taas johtaa hyvin raskassoutuiseen järjestelmään. Toden totta, yritin kylläkin sanoa teille, että tämä yhtenäinen tarkastusjärjestelmä, niin kuin vuoden 2012 erityiskertomuksen numero 16 tuomioistuin sanoo, siihen kannattaa perehtyä näin monen vuoden jälkeenkin uudemman kerran. Tuomioistuinhan totesi, että tämä kuuluu tähän tarkastusketjuun. Single auditing ei tarkoita hallintotoimien ennakkotarkastukseen, vaan tällaiseen vastavuoroiseen luottamukseen. Me tarvitsemme tuloksellisuutta, mutta luottamuksen kautta tuloksia voidaan saada aikaiseksi, jos jatkuvasti vain uusia tarkastuksia toteutetaan, niin se ei johda mihinkään. Niin kollega Labova, kyse on ex ante tarkastuksista ja ne täytyy toteuttaa ennen kuin päästään eteenpäin, eli sertifiointiviranomaisen tasolle. Ja meidän täytyy varmistaa, että kaikki tarkastukset toteutetaan ennen kuin tilitiedot jätetään komissiolle 15. helmikuuta mennessä. Meillä on oli tämä tällainen monivuotinen järjestelmä. Se tarkoitti sitä, että tarkastukset tulivat aika lailla jälkijättöisesti. Eli ennen kuin tilit hyväksytään, niin tarkastukset täytyy toteuttaa, mutta ei ennen joka ikisen laskun maksamista. Ja 15. toista mennessä me tsekataan kai suurin osa näistä tileistä jäsenvaltiot eivät välttämättä halua ennakkoon kertoa mitään sanktioiden pelossa, vaan haluavat sekata itse kaiken. Joten tämä saattaa kyllä johtaa jäsenvaltiotasolla ongelmiin, ja tästäpä syystä ehdotankin tällaista juoheaa lähestymistapaa tiellä kohti muutosta. Eli ei mitään vallankumousta, vaan pikkuhiljaa muutoksia yritetään saada aikaiseksi. Ja olen tyytyväinen siihen, että jo tänä vuonna tilitarkastustuomioistuin on tarkastanut meidänkin tarjoamimme lukuja, sillä vuositarkastuksessa tar- kertomuksessa olemme yrittäneet tarjota teille mahdollisimman paljon dataa jäsenvaltioista ja ohjelmista ja ohjelmaosioistakin. Ja jos tuomioistuin käy jäsenvaltiotasoiset virheasteet läpi, niin voivat osoittaa, että nämä ovat aika lailla luotettavia tietoja. Mielestämme komissiolla ei ole vielä, tai komissiolla on riittävästi tietoa arviointien tekemäsiin. Kyse ei ole vastakkainasettelusta, vaan myöskin siitä, että tuloksia saadaan aikaiseksi ja toimitaan laillisuuden ja sääntöjen mukaisuuden mukaisesti. Mutta tarkoituksena on välttää Lisää taakan synnyttämistä. Ja yhtä lailla tärkeänä pidettäköön sitä, että meidän täytyy yksinkertaista laillisuus- ja sääntömukaisuusperiaatetta, mutta vaalien kuitenkin perusvaatimuksen muun muassa valtion tuki ja julkisten hankintojen tasolla, eli että pyritään välttämään liian raskasotusta järjestelmää. Aktion. Kiitos, minä yritin nyt laskea tämän, tämän transaktion kohdalla, jonka esititte. Eli yksi transaktio on 1,45 miljoonaa euroa. Olisi hienoa, jos te antaisitte meille pienen tilaston siitä, kuinka monta hanketta yhden MMF-periodin aikana tarkastetaan. Jos meillä on niin ja niin monta, niin kuinka monta tarkastetaan ja mikä miten laajoja nämä hankkeet ovat, koska meille on tärkeää, että myöskin näitä suuria tarkastetaan. Jos voisitte tehdä tämän ilman, että tämä nyt aiheuttaisi lisä, kovasti lisätyötä, niin se olisi kyllä kovin hienoa. Kiitoksia, jos tähän voisitte ryhtyä. Sitten seuraava, olkaa hyvä. Um, by e, e or by Norway funds or Norway grants, I Ajatellaan näitä Norja-rahastoja. Täällä tarkoitin EEA, Euroopan talousalue, tukia, joita, josta Islanti, Liechtenstein, Norja hyötyvät sisämarkkinoilla. Kiitos. Uh, well, yes, I niin nyt ei ole tarpeeksi aikaa, joten en halua itse jatkaa puheenvuoroni tästä aiheesta, mutta voimme luopua tästä laillisuuden tarkistamista ja siirtyä toiminnan tulos, tuloksellisuuden tarkastamiseen, mutta tässä kaikessa on kysymys lainsäädännön yksinkertaistamisesta. Se on se aihe, josta meidän pitää puhua, ei vain tarkastamisnäkökulmasta. Kiitos. Absolut, je weniger Regeln. Niin, mitä vähemmän sääntöjä, sitä vähemmän virheitä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutama lyhyt kommentti. En halua käyttää liikaa aikaa. Uh, indeed, it was already said that... Ennakkotarkastuksessa sanottiin jo, että yleensä tarkoitus tapahtuu, tapahtuu jälkikäteen, mutta mitä tarkoitamme sillä, kun tämä tapahtuu jälkikäteen? Sen pitää, pitää parantaa tätä ennaltaehkäisevää roolia, ennaltaehkäistä virheitä jatkossa, eikä välttämättä muuttaa tarkastuksen aikataulua, vaan tehdä tästä sopivampi niin, että voidaan estää tulevaisuuden virheitä ja voidaan tarttua haasteisiin, joita hallinnossa hallinnossa on, kun se tarkastaa tilannetta ja järjestelmissä on, että vältetään näitä tulevaisuuden virheitä ja erheitä. Haluan palata vielä tähän esimerkkiin, jonka puheenjohtaja otti esiin. 36 prosenttia julkista hankintatapauksista. Asia on niin, jos me puhumme tuloksellisuutta verrattuna laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, nimittäin ope- kun ajatellaan operaatioiden tarkastusta, silloin ei välttämättä saada kiinni tällaisia järjestelmällisiä ongelmia, koska Luonnollisesti julkinen hankinta, on vain yksi tarjoaja, ei sitä voida pitää laittomana vain sen takia, että on yksi tarjoaja tullut. Ehkä tämä on liian erityinen julkinen hankinta, tarjous tai hyvin erikoinen tapaus ja tämän takia on vain yksi ehdokas. Voi oikeastaan vain identifioida äh, ongelman yhdessä tarjoassa, jos on tällainen järjestelmän ongelma, jos ei toimita operaation pohjalta tai jokaisen menoerän kohdalta, vaan että on tällainen horisontaalinen näkemys asiasta. Tämä horisontaalinen näkemys saadaan eri tavalla, että on tämä tuloksellisuustarkastus, tarkastetaan koko järjestelmää ja koko sektoria. Kiitos. Paljon kiitoksia kyllä, jos tämä tämänhetkinen järjestelmä laillisuuden ja sääntöjen mukaisuuden kanssa sallii tämä, niin ei tämä järjestelmä sitten kyllä toimi ole, että siinä täysin oikeassa. Sitten vielä lopuksi esittelijä. Thank you very much, sir. Paljon kiitoksia. Kun nyt kuuntelin teitä kaikkia, niin pohdin, että meidän täytyy myöskin ajatella sitä, mitä te teette, koska olen varma, että teette parhaanne omien kapasiteettienne mukaisesti, ihmisten etujen mukaisesti, koska tämä kont valiokunta, kun se valvoo budjettia, niin se on ihmisten paras ystävä. Me teemme parhaamme, jotta voimme suojella julkista rahaa mahdollisimman hyvin. Amerikkalaiset sanovat mielellään, että ei pitäisi ongelmiin puuttua ennen kuin ne puuttuvat sinun toimintaasi. Ja nyt minulla on sellainen vaikutelma, että, että ohjelmakauden lopussa näitä ongelmia tulee. Ja nyt mielestäni oli hyvä, että tämä, tämä tilaisuus pidettiin nyt ja olen myöskin tyytyväinen siihen, että emme ole kaikesta samaa mieltä, koska muuten se olisi hyvin epäilyttävää jos nyt olisimme kaikesta samaa mieltä. Niin hienoa, että äh, kykeni myöskin provosoimaan teitä hiukan tällä alustuspuheenvuorolla, niin yritän tehdä se nyt uudestaan tässä lopussa. Olen varma, että tiedätte, että me olemme samassa veneessä suurimmalle osalle edunsaajille. Me olemme vain Bryssel, joka hoitaa näitä asioita, parlamenttineuvosto, tilintarkastustuomioistuin, kansalliset viranomaiset, siinä kaikki. Joten meidän täytyy tehdä työtä yhdessä ja pohtia, että miten tämä hoidetaan. Olen varma, että kaikki teistä ovat olleet täysin oikeassa. Sanoitte, että tarkistetaan vain yksi prosentti, vain kolme tai viisi prosenttia, mutta kun laskemme esimerkiksi Olafin työtä, kansallisten viranomaisten työtä, petosten torjuntaviranomaisten työtä, kansall- alueellisten viranomaisten työtä, niin ehkäpä lopussa sitten saamme suuremman määrän. Mutta minulla on kysymys. Voisimmeko laskea, kuinka paljon maksaisi tällaisten hankkeiden valvonta ja tarkastaminen kaiken kaikkiaan 10, 15, 20 prosenttia, tämä on vain arvio, no ehkä vähemmän, en tiedä, siis minä vain arvain, mutta voisi 45 prosenttia neljästä viiteen prosenttia, selvä. En sanonut siis 45. Mutta voitteko kuvitella. Ihmiset, jotka on valittu tänne, menevät usein vaalipiiriin ja kuulevat sitten edunsaajalta samat tarinat. Ja jotkut niistä pienet edunsaajat ja yritykset lähtevät, lähtevät mielellään pankkiin, ottaa, ottavat lainaan ja maksavat korkoinen takaisin sen sijaan, että toimivat näin byrokraattisesti, että odottavat viisi vuotta, että joku sitten kysyy näitä papereita uudestaan ja niin poispäin. Joten me olemme menossa oikeaan suuntaan ja olen varma, että 2020 jälkeinen ajanjakso näyttää paremmalta, ei nyt meidän, vaan teidän vuoksenne. Ja olen iloinen, että parlamentti ja tämä valiokunta ovat se paikka, jossa näitä ajatuksia kehitellään ja sitten myöhemmin valvotaan myös, miten niitä pannaan toimeen. Joten haluan kiittää teitä, että osallistuitte tänään. Minulla oli suuri ilo olla täällä ja olen varma, että näemme toisemme melko pian monissa eri tilaisuuksissa. Paljon kiitoksia. Ja, kann ich mich nur an... Niin, minäkin kiitän. Tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelukierros. Kiitoksia, että valmistelitte nämä ja että tulitte paikalle ja varmasti keskustelu jatkuu. Kiitoksia, työpaja päättyy. Sitten pääsemme kohtaan kuusi esityslistalla. Kyseessä on kollega Sarvamaan lausunto seuraavan monivuotiseen rahoituskehykseen. Eli tässä äh, osallistumme budjettivaliokunnan työhön ja kollega Sarvamaa saakin heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Okay, thank you, chair. Now... Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä onkin vähän rauhallista salissa, joten muutamia johdantokommentteja kommentteja lyhyesti siitä, kuinka tärkeästä aiheesta tässä on kyse. Kuten me kaikki tiedämme, edessä on Brexit, edessä on ennaltanäkymättömiä haasteita unionia ajatellen, nimittäin muuttoliike, maahanmuutto, puolustuskysymykset. Molemmat on selkeästi todettu prioriteetti tavoitteeksi unionissa. Näin ollen, kun ollaan siirtymässä EU 27 jäsenvaltiojärjestelmään, niin silloin minun mielestäni meidän täytyy kyllä tehdä aika rohkeita muutoksia. On sellainen sanonta, jos ei joku ole rikki, niin ei kannata korjatakaan, mutta tässä tapauksessa minun mielestäni pitäisi sanoa, että sitten kun se on rikki, niin sitten se on kyllä ihan pakko korjata. Tämä mielessä pitäen olen laatinut lausunnon valiokunnan puolesta päävaliokunta on valiokunta ja ennen kuin mennään lausunnon yksityiskohtiin, haluaisin vielä sanoa, että minulla oli mielessä kaikki avain tosiasiat niin sanotusta realistisesta todellista maailmasta, mutta samanaikaisesti suuntavalonani tässä oli, että jos ei tähtää korkealle, niin silloin ei kyllä saavuta varmasti yhtään mitään, joten me, me, meidän täytyy todellakin tähdätä korkealle, olla rehellisiä itsellemme. Euroopan unionin talousarvio tarvitsee perustavanlaatuista korjausta, korjausliikettä ja melko, melkoista uudistusaaltoa. Ei ole kyse vain siitä, että korjalla sieltä sun täältä jotakin, vaan todella rakenteellinen uudistus tarvitaan, uudelleen laatiminen koko hommassa. Joten minä olen jakanut lausunnon selkeyden vuoksi, toivon, seitsemään eri osaan. Täällä on seitsemän otsaketta. Yksi budjetti- ja sykli, niin sovitaan yhteen. Kaksi EU-menoille kattava uuden kolme. Tavoitus, äh, joustavuus, joka perustuu tavoitteisiin ja uusiin haasteisiin. Sitten perustuu tarkkatuinen lisäarvo. Miten lopetetaan jäljellä olevat sitoumukset? Ajatelkaa, että puuttuu todellista arviointia ja tehokkaasta tuloksellista budjettikapasiteettia. Sitten kuusi. Tulosperusteinen budjetti kehysjaksotuksen määrittämiseksi seitsemän, mit, miten täytetään vajeen täyttäminen Brexitin jälkeen talousarvion virtaviivaistaminen uusien varojen käyttöönotto. Ehkä hiukan enemmän vielä yksityiskohdista. En nyt todellakaan ole lukea koko lausuntoluonnosta, mutta on aika monia konkreettisia, konkreettisia kohtia tässä lausunnossa, ja ne ovat seuraavia. Ensinnäkin mitä tulee kestosta, lausunnossa esitetään, että budjettisykli voitaisiin sovittaa yhteen parlamentin komission komission viisivuotisen toimikauden kanssa. Ja sitten seuraava otsake, joka liittyy tähän uudelleen tarkasteluun, komission täytyy täytäntöönpano kattava uudistus EU-menosta ennen kuin esitetään uutta monivuotista rahoituskehystä. Sitten eteenpäin lausunnossa joustavuudesta. Budjettisuunnitelmasta täytyy tulla tehdä joustavampaa. Me on tulee kaikenlaisia kriisejä odottamattomia muutoksia. Tämä vaatii joustavuutta. Erittäin iso aihe on rakenteen yksinkertaistaminen, itse rakenne. Rakenne, joka EU-talousarviossa on, se pitää yksinkertaistaa. On tällainen kokonaan varsinainen galaksi erilaisia budjetteja. Tässä valiokunnassa on yhä vaikeampi valvoa kaikkea tätä, nähdä mitä tapahtuu budjettigalaksissa tai budjettien galaksissa. Sitten konkreettisemmin tätäkin ehdotetaan lausunnossa, että Euroopan kehitysrahasto pitäisi ottaa mukaan EU-talousarvioon sitten riskiperusteisuus. Se on yleinen teema. Tässäkin lausunnossa ehdotetaan, että valvontamekanismien pitäisi perustua enemmän riskeihin. Me olemme kulkeneet tähän suuntaan jo jonkin aikaa, mutta mielestäni vielä tietä matkaa on jäljellä. Sitten myöhemmin täällä jatkossa pitää erityistä huomiota kiinnittää lisäarvoon. Tässä on kyse paremmasta toiminnan tuloksellisuudesta. Sitten rakenteellisesta uudistuksesta josta puhuin johdannossani. Tämä on hiukan niin kuin palapeli. Jos yksi pala sieltä tai täältä puuttuu, silloin on täysin mahdotonta enää tätä korjata koko palapelejä koko kuvan aikaan. Joten tässä nämä maksamattomat sitoumukset. Ne tekevät hyvin vaikeaksi lähes mahdottomaksi sen, että voidaan tehokkaasti arvioida, tarkastella täytäntöönpanoa ja tämän takia meidän täytyy kiinnittää niihin myös huomiota. Erittäin tärkeä kysymys minun mielestäni kohesiopolitiikan menot pitää uudelleen ajatella tehokkaampia. Tuloksia tarvitaan. Meillä täytyy olla rakenteellisia tuloksia mielessä jo, kun tarkastellaan kohesiopolitiikan talousarviota ja tämänkin aina pitäisi perustua tuloksellisuusindikaattoreihin myös etukäteen niin paljon kuin vain mahdollista on. Ja luonnollisesti rahat pitää käyttää sinne, missä kasvua saadaan aikaan. Tämä on koko unionin hyväksi. Puhumme tästä tietysti koko ajan, mutta pitäisi myös tehdä säännöt sellaisiksi, että tämä on sitten väistämätön lopputulos budjetoinnista ja toiminnasta. Voisin tässä vielä mainita Mm, yhden muutoksen, kun puhumme. No. Tasapaino otsakkeiden välillä tämänhetkisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Koko tasapaino kohesiopolitiikassa, yhteisessä maatalouspolitiikassa täytyy ajatella uuteen kuosinsa, koska meillä on juuri näitä nousevia uusia haasteita, tai ne haasteet jo ovat täällä oikeastaan, eikä mitään niitä ei ole esiin tulemassa. Joten vaikka tästä tulee hyvin tuskallista, niin meidän pitää olla valmistautuneita tarkastelemaan balanssia, tasapainoa ja suhteellista osuutta kohesiopolitiikassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa. En nyt näissä kysymyksissä mene yksityiskohtiin, miten tämä tulisi toimimaan, mutta esitän kyllä joitakin ajatuksia tästäkin tässä lausuntoluonnoksessa, mitä yhteiseen maatalouspolitiikkaan tulee. EUn pitää pärjätä vähemmällä silloin, kun lisäarvo on rajoitetumpaa. Tämä liittyy talousarvion, toi, talousarvio tuloksellisuuteen. Ja sitten vielä lopuksi, ja tämä liittyy niin sanottuun budjetti ydin asioihin, mutta tämä on mielestäni myös tämän valiokunnan velvollisuus. Meidän ei pitäisi menettää tällaista mahdollisuutta budjettivalvontavaliokunnassa, että me sanoisi omaa mielipidettämme, ilmaisi ainakin ajatuksiamme siitä, miten tämä koko asia voi olla toimiva, miten on mahdollista, että se toimii. Sekin täytyy vielä mainita, että jos yksi lähtee pois, mutta 10-15 miljardiin euroa häipyy pois vuodessa, jos on sit, ja sitten on uusia tehtäviä, joita meidän pitäisi hoitaa, niin silloin meidän täytyy myös miettiä, samoin komission pitää tässä tapauksessa huolella miettiä, mitä he voivat ehdottaa miten voidaan hiukan tätä yhden prosentin kattoa suhteessa bruttokansantuloon tai vaihtoehtoisesti että jotakin todellista aitoa edistystä saataisiin aikaan ehdotuksissa uusiksi omiksi varoiksi. Lausunnossa vielä lopulta sitten käsitellään hieman yksityiskohtaisemmin kaikkein parhaimpia tapoja toimia aiemman aiemmin sanotun mukaisesti, ja jotta nyt liian nöyrä olisi näiden tavoitteiden suhteen, niin loppukommenttini liittyy näihin rebate-takaisinmaksumekanismeihin. Ja jos me siis haluamme, että budjetti toimii paremmin, niin tällaiset rebatit, alennukset, jäsenysalennukset pois romukoppaan. Siinä pähkinänkuoressa kiitän puheenjohtajaa, valiokuntajäseniä, valiokunnan jäseniä tilaisuudesta esitellä lausuntoluonnokseni aikaraja tarkistuksille budjettivalvontavaliokunnassa on 30. lokakuuta kello 14 iltapäivällä ja tästä äänestetään joko 20. tai 21. marraskuuta KONT-valiokunnassa. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Tämä on hyvin kunnianhimoinen kollega, eli on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvon kollegat. Alkuun onnittelut kollega Sarvamaalle tästä lausuntoluonnoksesta. Teksti kattaa melko laajan aihekentän, jotka liittyvät parlamentin visioon ja näkemykseen monivuotisten rahoituskehysten syklin uudistamisesta. Edellisen keskustelun yhteydessä täällä heinäkuussa otimme esille lukuisia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että mikä tarve on pidemmän aikavälin strategialle. Eli tällainen muuttuva järjestelmä, tarvitaanko sitä? Olen tyytyväinen siihen, että useimmat esille otetut asiat huomioitiin tässä lausuntoluonnoksessa. Budjettisyklin yhteensovittaminen ja talousarviosyklin yhteensovittaminen on hyvä asia, mutta meidän täytyy huomioida myöskin 2030 strategia. Mitä tulee uuteen MFFään ja strategisiin suosituksiin, niin me tarvitsemme kattavan tarkistuksen ja yhtä lailla meidän pitää peräkuuluttaa kustannustehokkuutta, katsottava minkälainen hallinnoll, minkälaisia hallinnollisia valvontaa mekanismeja on olemassa. Sitten joustavuus, sekin on tärkeä asia. Siihen voidaan päästä esimerkiksi muuttuvan ohjelman kautta ja laajentamalla joustavuutta eri otsakkeiden välillä. Me emme saa myöskään unohtaa sitä, mitä olemme oppineet viimeaikaisista EUn kriiseistä ja että me tarvitsemme riittävän kriisivarannon. Ja sitten sitten tulosperusteinen budjetointi, se on erittäin tärkeää, jos haluamme saada tuloksia aikaiseksi. Näin saadaan tuloksia aikaiseksi ja eurooppalaista lisäarvoa, josta voivat unionin kansalaiset hyötyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Sitten herra Schwartz Euroopan komissiosta. Niin paljon kiitoksia Rova Gressle. Minä vaihdan englannin kieleen, koska tämä miet lausunto on laadittu englanniksi. Me olemme lukeneet tämän luonnoksen hyvin suurella mielenkiinnolla ja se ottaa esille useita aihepiirejä, joita meillä on ollut EUn rahoitus paperissa ja on painotettu EUn tuomaan lisäarvoa. Sitten tuossa paperissa on annettu määritelmä ja kuvaus siitä, että mitä me pidämme EUn lisäarvona ja miten me sen arvioimme. Sitten tuo meno tarkastelu. Haluaisin kertoa, että tällä hetkellä teemme tuollaisen tarkastuksen kaikista EUn rahoittamista ohjelmista, eli me seuraamme Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositusta, ja tämä heijastuu myöskin tässä lausuntoluonnoksessa. Te mainitsitte tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi joustavuuden lisääminen, ja voin kertoa teille, että komissio myöskin tällä hetkellä ajattelee sitä, että miten me voimme vahvistaa tai lisätä joustavuutta budjettiin, ja sama pätee myöskin omiin varoihin. Ja pidämme erittäin hyvänä sitä, että lausunnossa pyritään korkealle ja näin komissiokin tekee, ja komission jäsen Oettinger on todennut tämän monissa julkisissa tilaisuuksissa, ja se, minkä mainitsit, että pyritään täyttämään tuo Brexit-aukko, niin siinä, siihen vaaditaan pohdintaa, kun ajatellaan BKTLn osuutta ja myöskin se, että mitä me teemme tärkeissä, tärkeillä menoalueilla, sillä tämän aukon lisäksi meillä on myöskin toinen aukko. Tämä liittyy uusiin prioriteetteihin, esimerkiksi maahanmuuttoon ja puolustukseen. Haluaisin sanoa tässä herra Sarvamaalan, että tämä on mielestämme hyvin arvokas lausunto ja se vaikuttaa vahvasti keskusteluun. Ponenta asiakirja on käynnistänyt konsultaatiokauden. Me otamme tämän hyvin vakavasti ja me olemme tänään kuuntelemassa täällä, joten kiitoksia oikein paljon tästä. Kiitoksia sitten esittelijä vielä lopuksi. Well, thank you. Kiitokset kaikille. Ihan vaan yhteenvedonomaisesti voin todeta, että mitä meidän lausuntomme tulee tähän valtavan haasteeseen liittyen, joka edessämme on tulevien vuosien aikana. niin budjet on nostettu ja mielestäni nyt me olemme valmiina tarttumaan tähän komission puheenjohtajan esittämään haasteeseen. Ehkä vielä sen verran lisäyksenä keskustelun lopuksi tähän aikataulutukseen liittyen. Valiokunnat keskustelevat asiasta paraikaa, kuten TRAN. Jotkut ovat toimineet jo kesällä ennakkoon ja kaikki saavat työssä päätökseen viimeistään tammikuuhun mennessä, ainakin äänestysten osalta, joten kontvaliokunta budjettivaliokunta voi sitten hyväksyä oma-aluteisin Albrechtin ja Toman mietinnön heti helmikuussa ensi vuoden puolella ja äänestys täysistunnossa maaliskuussa. Ja sitten katsotaan, mitä komissio siltä pohjalta tulee tekemään. Kiitoksia. Eli kohta kuusi esityslistalta on käsitelty, kohta seitsemän. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 30 2016. Hondurasille painopistealoille myönnetyn EUn avun vaikuttavuus. Ja haluan toivottaa Hondurasin lähettilään tervetulleeksi tänne. Oikein paljon tervetuloa, on hienoa, että olette täällä. Arvon lähettiläs, on suuri kunnia, että olette paikalla. Kiitoksia Rova Jakobsen on tilintarkastustuomioistuimen raportoija ja hän saa puheenvuoron. Meidän esittelemme on kollega Ajala Zender, mutta nyt Rova Jakobsen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitän tästä tilaisuudesta esitellä teille erityiskertomuksen EU-tuen tehokkuudesta Honduraksen prioriteettialueilla. Lyhyesti esittelen pää tulokset ja suositukset, mutta ensin kerron hiukan taustoista, kun EU tukee Hondurasia. Miksi tämä on tärkeä aihe? Hondurasilla on huomattavia kehityshaasteita edessään. Se kärsii suuresta köyhyydestä, makrotalouden epävakaudesta, korruptiosta ja laille levinneestä väkivallasta. EU on Hondurasin toiseksi suurin kauppakumppani ja maa, maan Delexurin avustaja. Kokonaissumma nousi 223 miljoonasta 2713 235 miljoonaan kaudella 2014-2020 kun ajatellaan auditoitua ajanjaksoa 2007-2015, apurahat olivat kokonaisuudessaan 119 miljoonaa euroa noin puolet kahdeksasta tuesta, jota annettiin budjettitukena, ja toinen puoli täytäntöön pantiin hankkeiden muodossa. Tämän lisäksi Hondurasis siis on hyötynyt myös alueellisista yhteistyöohjelmista, ala-alueellista kohteista ja temaattisista budjettikohdista. Tässä tutkittiin kolmea prioriteettikysymystä, äh, köyhyyden vähentämistä, luonnonvaroja, turvallisuus- ja oikeuskysymyksiä. Yhdessä ne saivat 89 prosenttia menoista, jotka oli käytetty kahdenkeskiseen tukeen, kahdenväliseen tukeen. Meidän tarkastuksessamme arvioitiin EUn kehitystuen tuloksellisuutta prioriteettialueilla Hondurasissa. Me ar- suoritimme arvioinnin niin, että ensin tutkimme komission hallinnointia kehitysavussa ja sitten pohdimme, missä määrin tavoitteet oli saavutettu. Mitä sitten huomasimme tutkimuksesta? Kertomuksen pääviesti on, että EUn kahdenvälinen tuki prioriteettialueelle Hondurasissa auditointiaikana osittain oli ollut tuloksellista – kun ajatellaan vaikeita olosuhteita maassa, maan EUn toiminta oli relevanttia, yleensä saatiin odotetut tulokset aikaan, vaikkakin huomattavalla viipeellä, ja tuki myötävaikutti myönteisiin, erilaisiin myönteisiin kehitysmuotoihin. Toisaalta kokonaistilanne maassa edelleenkin on huolestuttava. Köyhyyden taso on noussut metsäalue on vähentynyt ja edelleenkin on laajalle levinnyttä väkivaltaisuutta ja hyvin korkea murhien määrä. Komissio antaa kehitystukea Hondurasille, aivan oikein kohdentaa toimintansa alueelle, jolla on suuret tarpeet ja useimmiten ne on niihin liittyy myös uskottavat kansalliset strategiat. Kuitenkin tärkeitä puutteita huomasimme ja heikkouksia oli myös siinä, miten komissio hallinnoi EU-apua joustavuusjärjestelmä tarkoitti sitä, että jotkut alueet saivat EU-tukea vain varsin, tai suhteellisen lyhyen ajan, ja tämä lisäsi vaaraa siitä, että vaarannettiin mahdollisia vaikutuksia tai tuloksellisuutta. Huomasimme myös, että EU tuella oli hyvin laajat tavoitteet ja rahoituksellinen apu näin jakaantui usealle eri vuodelle, vaikkakin on hyvin koordinoitu rahoittajien toimintaa. Varsinainen yhteistyö oli kuitenkin varsin rajoittunutta. Joissakin tapauksissa tämä johti päällekkäiseen tukeen talousarviotuki Hondurasissa tarkoittaa lisä, lisältä huomattavia riskejä, koska on epävakaa tilanne makrotalouden kannalta ja sitten alueen hallinnointi on heikkoa. Vaikka komissio pystyi lieventämään näitä riskejä jossakin määrin, se ei pystynyt arvioimaan budjetti tukea riittävän rake- jäsentyneellä tavalla, että voitaisiin osoittaa, että maan edistyminen so- sopii selkeisiin tavoitteisiin ja vertailuarvoihin. Kun komissio valvoi tätä tilannetta, siihen liittyi heikkouksia valinnoissa ja indikaattorin käynnissä ja kun suosituksia annettiin, siinä oli myös puutteita. Komissio on kehittänyt strategioita, joilla jäsennetään jäsenettyä poliittista vuoropuhelua Hondurasin hallinnon kanssa eri alueilla. Tämä on hyvä käytäntö kuitenkin, mutta nämä strategiat ovat, ovat aika yleisluontoisia, jotka kaikki, kata kaikkia relevantteja kysymyksiä. Mitä me siis sitten suosittelemme? Jotta voitaisiin parantaa EUn kehitystuen tuloksellisuutta Hondurasissa, me suosittelemme, että komissio vahvistaa ensinnäkin EUn lähestymistapaa niin, että tehostaa johdonmukaisuutta ja toiminnan fokusta ja sitten hallinnoidaan paremmin talousarviotukioperaatiota, sitten EU-toiminnan tuloksellisuutta mitataan ja parannetaan tätä mittaamista ja, to- ja sitten käydään poliittista vuoropuhelua painopistealueista alueilla. Haluaisin kiittää komissiota heidän rakentavasta yhteistyöstään ja sitoumuksestaan, jota ovat osoittaneet, kun ovat hyväksyneet kaikki suositukset, joita olemme tehneet ja on pyrkinyt myös parantamaan tilannetta näillä alueilla. Voin vielä mainita, että olen esitellyt äh, raportin äh, kumppaneille. Haluaisin kiittää yhteisesittelijää Rova Sendere. Kiitän teitä huomiostanne. Mielelläni vastaan jatkossa kysymyksiin koskien tätä raporttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset teille ja kollega Ajala Sender, esittelijä, saa nyt seuraavaksi puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Rova Jakobsenia tästä kertomuksesta, erityisesti koska tämä on nyt ensimmäinen kertomus asiasta, ja haluammekin syventää tuntemustamme tietoa siitä, mikä sujuu hyvin. Samoin haluamme tietoa siitä, mitä pitää jatkossa muuttaa. Ja meillä on erittäin hyvää yhteistyötä Euroopan komission kanssa ja haluankin kiittää heitä heidän kärsivällisyydestään, yhteistyökyvystään, samoin Hondurasin äh, suurlähettilästä herra Ocha Marisa, joka on myös ollut varsin yhteistyökykyinen ja haluinen ja näin olemme saaneet tuloksia tästä kaikesta työstä ja olemme voineet todeta, että voimme myös lähettää delegaation Hondurasiin siinä tapauksessa, että saamme tarvittavat luvat ja saamme kutsun suurlähettilän kautta. Tämä on vielä, voi vielä tehostaa raporttia. Vaikka tässä esitellään pääkysymyksiä, tämä on nimittäin ensimmäinen kertomus budjettikysymyksistä maassa, joka juuri on tehnyt ensimmäisen sopimuksen EUn kanssa Keski-Amerikassa. Tässä on kyse myös maasta, joka tämän vierailun ja analysoinnin ajankohtana ja tarkastuksen ajankohtana, jonka tilintarkastustuomioistuin teki, niin tämä maa on läpikäynyt varsin vakavaa kriisiä. 2009 se jo alkoi ja tämä analyysi on varsin pitkä. Ehkä voitaisiin tehdä useitakin eri analyysejä, eikä vain yhtä ainoaa. Kaikki nämä eri monimutkaisuustekijät ja talousarvio apu erityisesti Hondurasille, koska tämä tuki perustuu tuloksiin, niin komissio kuin me itse, samoin Honduras itse, oppivat tavallaan käyttämään tätä uutta välinettä ja sieltä keskityttiin tuloksiin, niin tätä kaikkea meidän pitää pystyä vielä parantamaan ja syventämään. Kausilta tässä analysoidaan Tähän liittyy kaksi mandaattia. 2007-2015 ensimmäinen osa tuesta silloin ja sitten siitä eteenpäin. Ja myös säännöksi on tapahtunut tämä vallankaappaus ja mitä siinä yhteydessä tapahtui. Me haluaisimme tietää, että tulevaisuutta ajatellen tulevaisuuden tarkastuksia ajatellen tämän tyyppinen tuki tämän tyyppisissä maissa, niin voitaisiin ehkä äh, lyhentää näitä kausia, että voidaan te- harjoittaa seurantaa niin, että voidaan niin kuin, oppia paremmin kokemuksista eikä tällainen tarkka, laajaa tarkoitusta pitkältä aikakaudelta, jolloin jotkut tulokset, johtopäätökset ovat jo tavallaan vanhentuneet, koska kun ajatellaan tilannetta ennen vallankaappausta, silloin tehtiin jo yhteistyötä ja sitten kun tämä vallankumous tapahtui, sitten kaikki jämähti paikalleen, pysähtyi kriisiin, jolla oli hirvittävät seuraksi niin maalle itselleen kuin tälle kahden väliselle avulle, mitä kaikkea tämä sitten toi mukanaan. Sitten tulokset ovat tärkeitä analysoida ennen tätä tapahtumaa. Ja sitten pitää tarkastella sitä, mitä tapahtui vallankaappauksen jälkeen ja miten pikkuhiljaa saatiin uudelleen liikkeelle mm, suhteet EUn kanssa. Ja palaan tässä vielä tähän budjetti talousarvioapuun. apuun kun oli uusia prioriteetteja, koska maa oli varsin muuttunut tämän vallankaappauksen jälkeen. Ymmärrän, että tämä oli varsin vahva kokemus myös oppimisen kokemuksen kannalta. Olisikin hyvä, että tulevaisuuden varalta nämä kaudet olisivat hiukan lyhyempiä, että voitaisiin tiiviimmin toimia ja oppia, varsinkin koska meiltä puuttui tässä joitakin elementtejä ennen kaikkea keskustelut, joita tilintarkastustuomioistuin kävi eh, ha- ähm, haastatteluiden kanssa eri järjestöjen ja adunsaajien kanssa toimiessaan yhteistyössä siis kyse maan kansallisyhteiskunnan kanssa. Sitten seuraava vaihe, toinen vaihe 2012 eteenpäin, silloin kun allekirjoitettiin assosiaatiosopimustilanne, muuttui silloin myös, koska tämä Keski-Amerikan sopimuksen puitteet ja kaikki apu ja kaikki kahdenkeskisyys lisääntyi tämän alueellisuuden myötä. Ja tässäkin mielessä erityispiirteet ovat jääneet hiukan hämärän peittoon tässä varsin laajassa tarkastuksessa. Huolimatta tästä, kun ajatellaan komission kanssa tehtyä yhteistyötä, niin olemme oppineet jotakin perustavanlaatuista ainakin, mitä minuun tulee. Nimittäin on totta, että talousarvioapu on yksi tapa tehdä työtä yhdessä tavallaan samoista läht- tasa-arvoisemmin ja tuntien paremmin tai otetaan paremmin huomioon työ, jota näissä avunsaajamaissa tehdään. Sekin on totta, että talousarviot tukeen liittyy tietynlaisia haasteita, paljon suurempia haasteita kuin muulloin on tilanne. Ja kuitenkin, mitä nyt opimme tästä Honduras-tapauksesta, niin voidaan sanoa, että on tärkeää nähdä, miten on vahvistettu maan instituutioita vallankauppauksen jälkeen, miten on pystytty parantamaan näkyviä konkreettisia tuloksia huolimatta siitä. Tottahan tietenkin on, että edelleenkin valtavia haasteita on, puhutaan korruptiosta, epätasa-arvosta ja niin edelleen, mutta siltikin, kun ajatellaan perusvaltiorakenteiden palauttamista vallankumouksen jälkeen, niin tässä budjettituki juuri on valtavasti ollut avuksi. Ja se auttoi myös yhdessä asiassa Hondurasissa tätä kautta tartun tähän suurlähettilän kutsuun tavallaan. Pystymme tämän kun ajatellaan tätä yhteistyötä EUn kanssa ja kun ajatellaan vaatimuksia tehokkuus, avoimuus, liiallisen byrokratian välttäminen ja miten parannetaan näitä kahdenkeskisiä suhteita, niin haluaisin tässä korostaa erityisesti sitä, miten Honduras tästä eteenpäin pystyi löytämään parhaat tavat taistella korruptiota vastaan. Siellä saatiin parannuksia avoimuuteen, parannettiin naisten asemaa, parannettiin lapsen eh, tila, lasten tilannetta, pystyttiin vähentämään köyhyyttä, tehtiin parempaa yhteistyötä muun muassa Guatemalan kanssa. Tämä liittyy tähän alueelliseen yhteistyöhön Nicaraguan muiden maiden kanssa alueella. Siis oli monia, monenlaisia parannuksia. eri perusprojekteissa pyrittiin parantamaan parannettiin talouden tilaa, matkailua ja ennen kaikkea parannettiin tätä tarkastustyötä ja maan kehitystä. Tässä tavallaan EUkin on oppinut, miten voidaan ylittää tällaisia varsin kriittisiä tilanteita, jolloin lainsäädäntö säätäjät, erityisesti budjettiin valvontavaliokunta, kun tapahtuu todellakin vallankaappaus ja on kyseessä mm, budjettituki, niin kaikkihan tavallaan halvaantuu ja meidän pitäisi silti pystyä uudelleen puolustaa tällaista budjettitukisopimusta välineenä, joka tietenkin parantaa tilannetta, mutta siihen liittyy kuitenkin tiettyjä varsin tärkeitä tekijöitä – ja meidän pitäisi pystyä nopeasti oppimaan se, miten voidaan tavallaan restauroida tai palauttaa tilanne tai normalisoida tilanne kriisin jälkeen. Tässä siis vain on opittu paljon pitkin matkaa. Komissio otti meidät mukaan tähän oppimisprojektiin ja Honduras kokemuksena on auttanut myös parantamaan ja muuttamaan hyvässä mielessä tätä ensimmäistä tärkeää kokeilua, nimittäin kun sovelletaan talousarvio tukea niin, että keskitytään tuloksiin. On muutettu hiukan työtapoja, tehdään työtä uusilla tavoilla ja pyytään varmistamaan, että budjetti talousarvioapu on muuttunut ja todellakin parantunut. Sitten olisi yksi kysymys, joka mielestäni on hyvin tärkeä. Se on tullut esiin monta kertaa ehkä komission kanssa jossakin kohtaa pitäisi, tai pitäisi pystyä identifioimaan, miten tätä asiaa voidaan korjata. Nimittäin kustannukset, joita syntyy siitä, jos EU ei mitenkään auttaisi. Parlamenttikin on tutkimuksia tästä asiasta niin kuin komissiokin, mutta budjetin valvonnan alalla meidän pitäisi yrittää mennä hiukan pidemmälle tässä. Mitä siis olisi tapahtunut Hondurasissa, vaikkakin tilanteeseen vieläkin liittyy suuria haasteita, siis jos EU vallankaappauksen aikana olisi lopullisesti keskeyttänyt talousarvioapunsa tai olisimme päättäneet hylätä tämän hankkeen kokonaan. Mielestäni tämä on tärkeä asia tutkia niin komissio, komissiossa kuin tilintarkastustuomioistuimessakin. Mitä siis olisi tapahtunut tässä skenaariossa? Tietenkin auditoinnissa aina tarkastellaan ennen kaikkea sitä, mitä todellakin on tapahtunut, mutta meillähän on joitakin välineitä ja kokemuksia, vastaavista tilanteista, kun Hondurasissa oli tilanne, niin meidän pitäisi pystyä mittaamaan myös tällaisia kysymyksiä, siis mitä olisi tapahtunut, jos olisimme päättäneet lainsäätäjinä, valvoina hylätä kokonaan tämän maan, jättää sen oman onnensa ojaan. 2012 tilintarkastustuomio, anteeksi, <laughs> vallankaappauksen jälkeen tehtiin kuitenkin sopimus Hondurasin kanssa jolloin maa oli hyvin vaikeassa tilanteessa. Samoin oli tähän liittyy monenlaisia hankalia kysymyksiä, huumekauppa ja niin edelleen. Siltikin pystyttiin vakauttamaan tätä, tätä yhteistyötä ja säilytettiin suhteet, kauppasuhteet. Tämä tietenkin on aina ensimmäinen asia, jota aletaan toteuttaa alueellisen, alueiden välisen sopimuksen jälkeen, mutta myös ennen kaikkea pystyttiin tavallaan nostamaan tämä maa ylös tästä vakavasta tilanteestaan. Viime heinäkuun kertomuksessa juuri esitetään tuloksia yhteistyöstä Hondurasin ja EUn välillä. Maa on siis kulkenut valtavasti tai edistynyt valtavasti näistä vaikeista ajoista eteenpäin ja haluaisin, että komissio hiukan kommentoisi tarkemmin sitä, mitä tästä kaikesta on opittu. Ja tällä hetkellä maassa taistellaan korruptiota vastaan, on ongelmia oikeuslaitoksessa. Transparency International ja muut ovat olleet myös mukana. Tätä kautta on pystytty muuttamaan tämä maa tavallaan maaksi kahdenkeskisessä suhteessa. Kiittäisin komissiota ja tilintarkastus tuomioistuinta aivan erityisesti tietenkin suurlähettilästä. Ja, das Wort erhält... Kiitoksia. Sitten DEFCO-pääosasta Konstantin Paadov saa puheenvuoron. Niin kertokaa myöskin eurooppalaista intresseistä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset menevät myöskin rouva Jaakobsenin suuntaan eh, ja myöskin eh, rouva Ajalan suuntaan siitä, että hän esitteli tämän raportin, tai he esittelevät tämän raportin tänään. On hyvin tärkeää meille, sillä eh, tarpeellisten kuulemisten sykli saatetaan nyt päätökseen näiden esitysten myöntä, tärkeiden instituutin kanssa. Me käymme keskustelua myöskin neuvoston tasolla ja meillä on neuvoston päätelmät tästä erityiskertomuksesta, joka saatiin heinäkuussa. Eli tärkeä kuulemissykli on tässä tiedossa. Ainakin tässä, nyt kun käsittelemme tätä ensimmäisten kuukausien aikana, tämä ei ole tärkeä meille ainoastaan, kun ajatellaan tiedottamista ja avoimuutta, vaan myöskin vastuuvelvollisuutta ja seurantaa, ja tämä on meille nyt tärkeää. Eli se tosiasia, että suositusten löydökset, joita tuomioistuin on tehnyt, jotka on tuollaisen toimintamatriisiin syötetty. Eli on olemassa sisäinen asiakirja, jossa on kaikki nämä toimenpiteet ja, to- ja ne ovat aikaan sidottuja, jotta voimme puuttua näihin suosituksiin ja myöskin niihin löydöksiin, joita tuomioistuin on tehnyt. Monet asiat ovat parantuneet, niin sanoisin hyvin luonnollisella tavalla, koska esimerkiksi tuomioistuin oikeutusti totesi, että ennen vuotta 2014 Tämä oli jakautunut melko vähän ja tämä, tähän puututtiin nyt kehityspolitiikan kautta vuosina 2010-2011 kyseessä oli tämä muutoksen agenda ja nyt me sitten keskitymme kolmeen interventiosektoriin, elintarviketurvallisuus, työllisyys ja oikeusvaltioperiaate ja pidämme kiinni tietystä joustavuudesta horisontaalisissa asioissa, eli instituutioiden vahvistamisessa, korruption torjunnassa ja ihmisoikeuskysymyksissä. Mutta keskitymme nyt enemmän näihin kuin menneisyydessä. Sitten toinen esimerkki on se tosiaan, että budjettitukioperaatiot, jotka ovat tärkeitä, ne ovat edelleenkin hondurasen tapauksessa tärkeitä. Näiden operaatioiden hallintoa on vahvistettu paljon vuodesta 2012. Eli meillä on uudet suositukset, uudet ohjeet siitä, miten riskin hallinnointi on paljon tärkeämpää näissä budjettitukitoimissa kuin menneisyydessä – No sitten poliittinen vuoropuhelu, joka liittyy näihin toimenpiteisiin, sitäkin on vahvistettu entisestään. Ja tämän kaltaisten operaatioiden hallinnointi on, va- on vahvempaa, vahvemmalla pohjalla tällä kertaa. Ja sitten kolmas esimerkki liittyy tähän tulo- tuloksellisuuteen. Niin kuin varmastikin tiedätte, niin komissio tämän yhteistyö puitteiston 2014-2020 alla on kiinnittänyt entistä enemmän huomiota tähän tulosperusteiseen kehykseen, joka meillä on jokaisen monivuotiseen ohjelmaan liittyen olemassa näille maille. Ne ovat näiden yksittäisten budjettitukiohjelmien alaisia ja meillä, ja meillä pyrimme saamaan aikaiseksi parhaat indikaattorit näille ohjelmille ja tässä pyritään instituutioitakin vahvistamaan. Esimerkiksi Hondurasissa tällä hetkellä me autamme maata vahvistamaan tilastojärjestelmää, joka heillä siellä on. Eli tässä on paljon asioita, joihin puututtiin kaikkien kumppanimaiden kohdalla tällä alueella, mutta on aivan erityisiä suosituksia – Hondurasin osalta yksi esimerkki. Sen jälkeen kun raportti julkaistiin, meillä on nyt asiantuntija. Tässä budjettitukioperaatio kysymyksessä hän voi käsitellä näitä makrotaloudellisia kysymyksiä maassa ja myöskin tätä julkista rahoitusta. Tämä oli puute, meillä ei ollut sitä aikaisemmin, mutta nyt meillä on sen tässä pieni esimerkki ja totta kai on myöskin muita toimenpiteitä, jotka ovat käynnissä. Raportti esimerkiksi puhuu siitä, että vahvistetaan koordinaatiota EUn ja avunantajien kohdalla. Tämä jatkuu, siinäkin on edistytty ja me uskomme, että ensi vuoden puolivälin mennessä meillä on yhteinen vastaus tähän maahan liittyen kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä siihen, että ei ole ainoastaan tunnustettu sitä, että komission tuki on ollut relevanttia tälle maalle ja myöskin sai aikaan tärkeillä sektoreilla tuloksia, vaan myöskin se, että tämä raportti on eräänlainen väline meille. Me voimme puuttua asioihin Hondurasissa itsessään, mutta myöskin vielä laajemmalla sektorilla. Esimerkiksi tämä asiantuntijakysymys budjettituotoisoperaatioissa. tätä pääosastamme on edistänyt koko alueella, eri alueilla. Pidämme hyvänä sitä, että halutaan käydä keskustelua tästä sitä, että ei tueta. Tämä on hyvin tärkeää, tämä on mielenkiintoinen laaja kysymys. No te mainitsitte, edustaja Ajala, että tilintarkastustuomioistuin tarkasteli yhteistyöajanjaksoa, joka sisältää poliittisen kriisin, joka kohdistui maahan vuonna 2009, mutta myöskin rahoituskriisin joten pyytäisin, että tilastotietoja, esimerkkinä tämä ECLAC, jossa näette esimerkiksi köyhyyteen liittyviä kaavioita, niin näette, että se kasvoi tosiaankin tämän kriisin aikana ja sitten elpyminen tapahtuu 2013 Jotse EUn tuki ja komission tuki tässä maassa vaikutti tähän ja aivan niin kuin mainittiin, näitä budjettitukioperaatioita, jotka sisältävät tämän instituutin vahvistamiselementin. Haluaisin nyt päättää tähän puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. Niin paljon kiitoksia. Sitten äh, Rova Jakobsen vielä ja sitten esittelijä. Niin kollega Sala Frankka vielä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen erityisen tyytyväinen voidessani osallistua tähän keskusteluun, koska minä, minulla oli etuoikeus johtaa parlamentin delegaatiota Keski-Amerikkaan äh, Rova kanssa ja sitten pystyin siellä keskustelemaan Brasilian eh, suurlähettilän kanssa hyvin vaikeassa olosuhteissa maa silloin oli ja, ja jos tässä kriisistä se pääsi vaaliprosessin kautta, niin kuin yleensä tapahtuukin ja pitääkin tapahtua. Ja tavallaan EU tässä auttoi mukana. Olen tyytyväinen tähän tilintarkastustuomioistuimen esittämään kertomukseen, josta esittelijä sanoo, että nämä unionin toimet, ajatellen niiden merkitystä, mehän puhumme huomattavasta määrästä apua. Se oli välttämätöntä, sillä oli vaikutusta ja yleisesti ottaen saavutettiin ennakoidut toivotut tulokset. Rova Ajala muistutti missä kontekstissa toimimme. Maan köyhyys on lähes se, suurta, siellä on suurta, paljon väkivaltaisuutta ja se saa tällaista taloudellista apua EUsta. Ja ennen kaikkea annettiin tukea, jota siis kutsutaan makrotaloustueksi ja näin. Tämä osoittaa, että on välttämätöntä miettiä tarkemmin, miten kehitysavun pit, apu pitää keskittää tässä uudessa kontekstissa, jotta saavutetaan näitä tavoitteita, joista on päätetty YK on yhteydessä. Komissio on esitellyt mielenkiintoisen aloitteen, olemme keskustelleet sitä täysistunnossa. Mielestäni meidän pitää toisaalta yhdistää tuki maille, jotka tarvitsevat sitä, ja toisaalta hyöty, jota syntyy näistä vapaakauppasopimuksista, joita EU allekirjoittaa kolmansien maiden kanssa. En halua puhua paljon pidempään puheenjohtaja, haluaisin mainita jotakin johtopäätöksiä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa sanotaan, että unionin toiminnan täytyy olla hiukan johdonmukaisempaa ja spesifisempää ja jolla tavallaan sen pitää määritellä selkeämmin painopiste. Tässä tapauksessa tietenkin tämän pitää olla köyhden vastainen taistelu ja tavallaan myös pitäisi vaikuttaa siihen, että opera, operaatiot ja talousarvio tuki voidaan myöntää johdonmukaisemmassa kontekstissa ja pitäisi pystyä mittaamaan myös konkreettisia tuloksia. Usein emme pysty vaikuttamaan tähän, mutta mielestäni on tärkeää, että kun Hondurasin kaltainen maa, joka on hyötynyt merkittävistä summista, tiettynä kautta, niin meidän pitää pystyä mittaamaan, missä määrin meidän antamamme tuki, ja korostan, tämähän on välttämätön tukea, Honduras on myönteinen aktiivinen kumppanimaa EUlle, siis missä määrin tämä apu todellakin palvelee tarkoitusperänsä, konkreaa tavoitettaan, jonka olemme avulle asettaneet. Luin myös tästä tilintarkastusistuimen kertomuksesta siitä, että on välttämätöntä, että edustusta Honduras voi luottaa erikois ammattitaitoiseen henkilökuntaan, jolla on makrotalouden tietoa. Näin ollen nämä kommentit, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, ne on nyt korjattu ja tässähän on kyse ensinnäkin siitä, tarkastella, onko saatu aikaan tuloksia, joita on haluttu. Tilintarkastustuomioistuin sanoi, että näin pitkälti kävi, mutta samanaikaisesti miten tämä vaikutus olisi ollut vielä suurempaa, jos oltaisiin otetaan, ottaen huomioon vaikeat olosuhteet maassa ja toisaalta miten voitaisiin ehkä vielä parantaa asian avun hallinnointia. Puheenjohtaja, minun poliittinen ryhmäni arvioi tätä tilannetta näin. Kiintin, kuuntelin erittäin tarkalla korvalla esitystä, jonka niin tilintarkastustuomioistuin kuin esittäjä ja komission edustaja, edustaja teki. Ja uskon, että tässä me kaikki haluamme pitää kiinni tällaista avusta ja pyrimme myös siihen, että todellakin toivotut tavoitteet täyttyvät ja apu on tuloksesta tehokasta ja että saavutamme saamme aikaan parempaa varojen hallintaa, kun on kyse näinkin suurista apusummista. Ja, herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Rova Jakobsen vielä lopuksi. Thank you, Chair. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Täällä kommentoitiin tarkastuksen laajuutta ja tarkastusaikaa. No se on aina melkoinen haaste tämä mitoitus. Tässä keskitytään hankkeisiin, sillä me haluamme katsoa, minne rahat menevät. Ja yritämme varmistaa toimillamme, että varoilla saadaan mahdollisimman lain vaikutus. Tarkastusaika oli lyhyt, marraskuun 2015 2016 pientä jatkoa tähän saatiin ja se johtui siitä, että tiettyä viivästystä syntyi hankkeen toteutuksen osalta ja tästäpä syystä myöskin tarkastusaikaa jatkettiin. Mitä komissio sanoi näistä tuloksista, niin mielenkiinnolla haluamme nähdä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Useinhan tar- kertomuksesta on luettavissa, että puutteita löytyy muun muassa indikaattoreiden ja tavoitteiden valinnassa, ja jos tällaisia asioita ei huomioida lähtökohtaisesti, niin on vaikea myöskin arvioida tuloksia. Eli mitä on tarkastuksen tai mitä tuloksia avulla on saavutettu. Mielestäni olisikin tärkeää ja mielenkiintoista katsoa, mitä komissiolla on tarjottavana sellaisten indikaattoreiden laatimiseksi, jolla voidaan katsoa, mitä tuloksia on saatu aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Lähetiläs on pyytänyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiittää aiemmista puheenvuoroista. Joka ikistä haluan kiittää, jotka täällä puhuivat. Ja haluaisin sanoa, että meille tämä kertomus on osoitus erinomaista yhteistyöstä ja keskinäisestä vastuuvelvollisuudesta. Kiitämme kovasti tilintarkastustuomioistuinta Rova Jaakobsen ja hänen henkilökuntaansa tästä kertomuksesta. Täällä on jo otettu esille, että raportti oli aika pitkä, mitä tulee ajanjaksoon, mitä tutkittiin. Ja tähän liittyy varsin vaihtelevia tilanteita minun maassani. Kri- poliittinen kriisi, demokratian palauttaminen, kansallinen yhtenäisyys, yleiset uudistukset, institutionaaliset muutokset, merkittävät sellaiset. Myös tämän kauden aikana Hondurasissa on tapahtunut lähes kaikkea, mutta siltikin kertomus on pätevä ja myönteinen. On tärkeää mainita, että Tämän aikana Hondurasin hallitus on toiminut valvonut Pariisin sopimusta ja tuloksia saatiin myös ja toteutettiin avun tehokkuuden periaatetta ja komission on ollut todella kaikkein tärkeintä Hondurasissa, erityisesti mitä tulee näihin yhteensovittamiseen ja asian omistamiseen. Olemme suhtautuneet todella avoimesti tähän. Tällä hetkellä Honduras on maa, jolla on haasteita, omat haasteensa tänä vuonna. Vaalitarkkailijaryhmät tapahtuu, tulee paikalle. Tänä vuonna meillä on ollut kolme tällaista missiota Hondur- Hondurasissa. Kaikki ovat antaneet varsin myönteisen tarkastustuloksen 2010 vuoden jälkeen Honduras on edelleenkin maa, jolla on paljon haasteita, mutta se ei kuitenkaan ole sama Honduras kuin aikanaan. Me tiedämme, että nämä taistelut ovat pysyviä, tiedämme, että haasteet ovat olemassa, tiedämme, että olemme tehneet mitä pitikin tehdä, mutta emme ole tehneet tarpeeksi taistelet korruptiota vastaan, taistelet tarpeeksi huumekauppaa, järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, kaikkia kaikkia kielteisiä seikkoja vastaan, köyhyyttä vastaan emme ole tarpeeksi tehneet, mutta kuitenkin EU-tuki sen lisäksi, että se on ollut tärkeää, on ollut myös toimivaa. Ja tämän haluamme ottaa esille. Ja edelleenkin korostamme sitä, olemme avoin maa. Pyydämme teitä uudestaan tulemaan vierailulle teen uudestaan tämän kutsun, niin kuin tein esittelijä, tulkaa vierailemaan maassamme. Silloin näette, minkälainen elämämme on siellä. Ei ole sama asia, kun etäältä tarkastellaan tilannetta. Pitää olla paikan päällä tutustumassa näihin haasteisiin. Eilen ku- käsiteltiin varsin myönteistä raporttia maastamme. Tämä esitettiin Euroopan parlamentin kehitysyhteistyön valiokunnassa. Se vieraili viime syyskuussa maassamme. Ja tässä mietinnössä lopussa sanotaan, että unionin tuki ja yhteistyö Hondurasin kanssa on todella, todella arvokasta – joten edelleenkin meidän maamme taistelee erilaisia haasteita vastaan, ovat suuria haasteita, samoin rikollisuusindikaattorit ovat laskeneet, mutta ei tarpeeksi. Talousindikaattorit ovat positiivisempia ja talous kasvaa ja maa kasvaa taloudellisesti, mutta kasvu ei ulotu kaikkialle yhteiskunnassa, kaikilla tasoilla. Ja tätä haluamme muuttaa. Me haluamme todellakin sitoutua kansainvälisen yhteisön kanssa näihin kysymyksiin. Ja vielä lopuksi puhun, että olemme niin avoimia, että jos on puutteita avoimuudessa, niin silloin käännymme Transparency Nationalin puolelle. Mitä tulee sitten korruptioon, sama koskee ihmisoikeuksia. Haluamme yhteiskunnan, joka rakentaa, tuk- tukee ihmis... Olemme siis vastanneet joka ikiseen haasteeseen. Pyrimme toimimaan yhteistyössä kansainvälisesti tai toimimme ystävämaiden, kumppanimaiden kanssa ja allekirjoitamme sopimuksia. Olemme aina valmiit suhtautumaan avoimesti muihin. Maamme muuttuu jatkuvasti. Kiitoksia. Paljon kiitoksia arvon suurlähettiläs. Tämä oli erittäin sympaattinen puheenvuoro. Toivotamme kaikkea hyvää teidän maallenne. Ja nyt sitten vielä esittelijä saa lopuksi puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on hiukan tiivistetty sitä, miten olemme tehneet työtä ja on käyty läpi kaikkia monimutkaisuuksia ja hankaluuksia, mutta samanaikaisesti työtapa tuomioistuimeen, komission kanssa, tämän valiokunnan kanssa ja itse Hondurasin kanssa on saatu aikaan hyvää dynamiikkaa ja opittu paljon. On tietenkin välillä, joita meiltä vielä puuttuu ja puutteita on muutenkin, niin kuin tässä on tullut esille kun voitetaan, voitetaan tällaisia puutteita, niin silloin maa pystyy tavallaan taas pääsemään oikeille raiteilleen. Sitten on tällainen yleinen läksy tästä, kun ajatellaan eri mahdollisuuksia, jotta maat, eikä vain Honduras, niin kuin komissio sanoi, <laughs> tavallaan toimii esimerkkinä ja ja meillä on ollut myönteistä yhteistyötä huolimatta näistä vakavista kriiseistä, jotka on tässä voitettu. Ja voimme siitä tätä oppia tavallaan yhteistyöhön muissa maissa. Tätä voidaan käyttää, näitä kokemuksia voidaan käyttää hyväksi kolmansissa maissa ja muissa maissa, joissa vieraillaan unionista Tähän liittyy myös tärkeä kysymys maanhallinnasta. Siitäkin voi olla hyötyä. Sitten Rova Jakobsen. Äh, on hyvä, että on seurantaa tällaisille tarkastuksille. On todellakin tärkeää, että e on pystynyt auttamaan ja jatkossa indikaattoreita, indikaattoreita voidaan vielä parantaa ja voimme toimia siellä, missä toimintaa tarvitaan ja voimme muuttaa sitä, mikä muutettavissa on, ajatellen niin meitä itseämme ja meidän toimintaamme kuin avustettavia maita. Oikein paljon kiitoksia. Nyt olemme päättäneet tämän asian käsittelyn. Kiitokset lähettiläälle vierailusta. Pääsemme kohtaan kahdeksan. EUn BK erityisraasto Keski-Afrikan tasavallassa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 kertomuksesta koskien Bekura erityisrahastoa. Kuten kuulimme, niin Keski-Afrikan tasavalta on yksi niistä maista, joka todellakin kaipaa kipeästi kehitysapua ja EUn tukea, joten kyllä tämä on ihan perusteltu ratkaisu, tämä erityisrahaston perustaminen ja rahoituksellisen tuen tukeminen keski Afrikan tasavallalle. Mitä erityisrahastaan tulee, niin se on ensimmäinen komission hallinnoima erityisrahasto. Se sai alkunsa kesäkuussa 2014, joten tätä voidaan pitää eri, eräänlaisena kokeiluhankkeena. Ja hankkeista kerättävät tiedot ovat erittäin tärkeitä vastaavanlaisia hankkeita varten. Alankomaat, Italia, Sveitsi, Euroopan unioni ja muut ovat reilut 500 miljoonaa tarjonneet apuna. Se on melkoinen summa, joten kyllä täytyy katsoa, miten rahoja on käytetty ja käytetään. Mielestäni tämä on seikkaperäinen kertomus ja siellä kerrotaan keskeisimmistä ongelmista, ja tässä katsotaan myöskin, minkälaisia kokemuksia komissio kerää tästä ensimmäisestä omahallinnoidusta erityisrahastosta. Kuten päätelmissäkin todettiin, niin vaikkakaan rahoitusvälineen analyyttistä ra- rakennetta ei ollut eikä tarveanalyysiä ei toteutettu, niin silti oli hyvä, ettei tehty mitään suuria ongelmia, mutta ehkäpä tämä oli vain onnen kantamoinen. Tämä ei perustunut hyvään suunnittelutyöhön. Minä uskon, että me kaipaamme hiukan järjestelmällisempää lähestymistapaa, jotta voimme varmistaa tuloksista, varmistaa, että tulokset ovat parempia, mutta sitä ei tietenkään koskaan voida varmistaa. Mutta ainakin voimme tarjota jonkinlaisia takeita sille, että erityisrahasto toimii ehdotetussa muodossaan hyvin. Ja olen myöskin samaa mieltä kertomuksen osalta siinä suhteessa, että kun valitaan rahoitusjärjestelyjä ja tarveanalyysiä, niitä todellakin kaivataan. Sitä halusin vielä korostettavan. Pari lisäystä vielä omalta osaltani. Mitä tulee Beku erityisrahastoon, niin ehkä sitä kautta opimme enemmän niistä ongelmista, joihin olemme törmänneet tuon tuosta kehitysrahaston käytön yhteydessä. Varsinkin viitataan siihen, että koordinaatio sidosryhmien välillä on pientä, niin tällaisen ongelmaan törmäämme myöskin kehitys, aluekehitysrahasto yhteydessä. Tämä näyttäisi olevan siis systeeminen järjestelmä, johon olisi puututtava jatkossa. Ja lopuksi vielä ottaen huomioon vastavallaiset järjestelyt, niin toivottavasti menettelyt voisivat olla avoimempia, kustannustehokkaampia ja avoimempia. Ja näin voidaan sitten mahdollisimman nopeasti komission puolelta puuttua ongelmiin. Toivoisin, että komissio todellakin panostaa näihin kysymyksiin liittyvään työhönsä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. DEFCO-pääosastolta sitten äh, Rova Di Mauros. Thank you, thank you to the rapporteur. Kiitoksia. Jacob. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova Jakobsenille myöskin tästä esittelystä nopea reaktio tähän. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tämä oli ensimmäinen erityisraha, joka, rahasto, joka perustettiin ja ensimmäinen tarkastus myöskin, mikä tehtiin tällä erityisrahastolle, se oli oppimis harjoitus. Se oli suuri pilottihanke Keski-Afrikan tasavallalle. Se oli hyvin kriittinenkin. Mutta kun ajatellaan lähestymistapaa, niin tämä on todellakin ensimmäinen tarkast, tilintarkastus ja oli mielenkiintoinen harjoitus Euroopan tilintarkastustuomioistuimen eh, henkilöstön osalta. Kun ajatellaan No, pidämme hyvänä tietysti tätä kertomusta ja voimme kertoa enemmän siitä, että miten me jo suosituksia pyrimme toimeenpanemaan, mutta kun ajatellaan rakenteellista arviointia siitä, että niin on tärkeää muistaa ja muistuttaa myöskin itseämme siitä, että päätökset erityisrahaston perustamiseksi, tämä on EU-päätös, siihen sisältyy komissio ja, ja myöskin jäsenvaltioita tässä on siis poliittinen ulottuvuus sille, että miksi meidän täytyy nyt puuttua tähän. Me puhuimme siitä, että mikä on välipuuttumisen välttämisen tämä on uusi päätös. Totta kai sanon, että kun se, että miten me, me luemme tätä, luonnostelemme tätä asetusta, niin meidän täytyy katsoa myöskin kriteerejä. Ehkäpä nyt sitten meillä on edessämme myöskin tämä teoria, mitä, mitä nyt sitten asetuksessa sanotaan, ja se, että käytännössä meidän täytyy toimia nopeasti, kun maa on kriisissä, tilanne täytyy arvioida nopeasti. Ja meillä on ollut työpajoja, seminaaria liittyen tähän arviointiin, eli mitkä ovat ne tarpeet, jos meidän täytyy sanoa, että onko meillä nyt 30-sivuinen kertomus tästä. No, ei meillä tästä arvioinnista ole sellaista, mutta ehkä meidän täytyy nyt hiukan rakentaa siltaa sen yli, että mikä nyt sitten tarkoitus oli tässä asetuksessa ja, ja, ja si- sen välillä, että mitä nyt sitten voi tehdä, kun erityisrahasto perustetaan kriisitilanteessa, kun täytyy toimia nopeasti. Mutta sovimme, että no, meidän täytyy ehkä vielä tällainen arviointi toteuttaa, mutta se ei voi olla pitkä, sen täytyy olla yksinkertaistettu sellainen. No sitten tästä avunantajan koordinoinnista, no kyllä erityisrahasto on yhteinen jäsenvaltioiden harjoitus, eli se, että koordinoidaan sitä, mitä muut jäsenvaltiot tekevät jossakin maassa, voi mennä niin pitkälle kuin jäsenvaltio on mukana tässä koordinaatioasiassa ja myöskin maa johtaa tätä koordinointia, mutta tällaisessa tilanteessa siis ennen vaaleja, ja kun valtiota ei edes ollut, niin nyt näemme, että kun ajatellaan, että tässä on uusi hallitus ja vaalien jälkeen, jota tuimme, meillä on koordinaatiorakennelma, jota sovelletaan, ja hallituksen pitäisi tätä koordinoida ihannetapauksessa, mutta Erityisrahastotasolla me koordinoimme niitä hankkeita, joita Bekuun kautta tulee, mutta ehkä voisimme hiukan systemaattisemmin kysyä jäsenvaltioilta, mitä ne tekevät Bekuun ohella, että voisimme varmistaa, että kaikki käytämme samaa kanavaa. No sitten valintaprosessit. No, me voimme soveltaa ainoastaan niitä menetelmiä, joita meillä on käytettävissä. Me emme tee sovella eri menetelmiä erityisrastojen ja välineiden osalta. Eli tämä tapahtuu mahdollisimman nopeasti, kun ajatellaan valintaprosessia. Totta kai olisi hienoa, jos voisimme toimia vielä nopeammin, mutta sitten meidän pitäisi tasapainottaa avoimuus joustavuuden kanssa. No sitten tuo monitorointi, arviointi. No hanketasolla Meillä on aina erilaisia kehysindikaattoreita, jossa varmistetaan hiukan sitä tulosta, jota odotamme hankkeen tasolla, mutta on totta, että meidän täytyy laajentaa tätä nyt erityisrahastotasolle ja käyttää jotakin DEFCON välineitä, joita on käytetty tässä yhteydessä, joten suosit, suosituksissa me totta kai me katsoimme niitä, me hyväksyimme ne, ja voin sanoa, että me toimeenpanemme jotakin niistä, ja muitakin erityisrastoja jo on, ja olemme nähneet, miten ne voivat hyötyä tästä kertomuksesta. No ehkäpä minä nyt päätän tähän. Kiitos. Frau Jakobsen, bitte. Rova Jakobsen. Uh, thank you. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mielestäni komission aloite sen suhteen, miten nämä suosituksemme voitaisiin huomioida tulevissa erityisrahastoissa olisivat mielenkiintoista luettavaa tulevia erityisrahastoja silmällä pitäen ja ottaen huomioon muutaman vuoden päästä järjestettävää nykyisen erityisrahaston seurantaa silmällä pitää. Kiitoksia. Esitteli. ymmärrän kyllä, että Keski-Afrikan tasavallassa oli kriisitilanne, että tarvittiin nopeaa toimintaa, eikä meillä oikeastaan ollut tarpeeksi aikaa laatia sivuisia arviointia tilanteesta, mutta kun toimii nopeasti, niin silloin tietysti tähän liittyy riski siitä, että virheitä tulee. Tämä pitää hyväksyä tämä, tällainen riski. Mutta tarkoitan tällä sitä, että koska tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun EU tällaiseen rahoitukseen ryhtyy, niin nyt on hyvä hetki oppia tästä kokemuksesta. Siksi on erittäin tärkeää huolella analysoida projektin tuloksia. Tuen täysin tämän tyyppistä nopeaa toimintaa EUn puolelta maissa, alueilla tämän tyyppisissä kriiseissä, mutta meidän pitää silti pyrkiä toimimaan mahdollisimman oikein ja hyvin ja tämän takia kokemus Bekurahastosta on todella merkittävää ja siitä saatiin paljon uutta tietoa. Olemme periaatteessa ihan samalla puolella. Me kolme tai me kaikkikin oikeastaan haluaisimme nähdä tehokasta tuloksellista toimintaa kuten tämä jatkossakin. Sellaisen puolesta teemme työtä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Me olemme nyt aamupäivän esityslistan lopussa ja muistutan, että me jatkamme kello 14.30. Silloin käsittelemme tuota Suomen matkailut. Minun ajatukseni eh, aloittaa kello 14.30, mutta nyt tällainen lupa on saatu ja me meillä on nyt mahdollisuus tehdä se iltapäivällä. Eli kiitoksia oikein paljon ja nähdään sitten kello 14.30. Kiitos.